Good afternoon, colleagues, and I'm sorry for... Hyvää iltapäivää, kollegat. Meillä on melko lyhyt iltapäivän kokous. Meeting this afternoon, we have three items and very... Päätämme 16.30, kolme aihetta, kiintoisa aihetta. Ensin toivotamme tervetulleeksi YK pääsihteerin erityisedustajan Louis Arborin. Jotkut teistä kuulivatkin jo hänen loistavan puheensa eilisessä siirtolaisuuskonferenssissamme. Hän esittelee nykytilannetta ja tätä Global Compact-aloitetta turvallisen maanmuuton osalta. Lisäksi paneelissa on ulkosuhdehallinnon edustaja. Niin sen tervetuloa Valiokunnassa kuulimme loistavan esityksen aikaisemmin ja kansainvälisen siirtolaisjärjestön edustaja Ambrosi. Tervetuloa tänne, hienoa, että osallistutte tähän. New Yorkissa järjestettiin korkean tason kokous 19. syyskuuta. Jotkut meppikollegat olivat paikalla. Silloin puhuttiin suurista siirtolaisvirroista ja hyväksyt saatiin teksti paremmista kansainvälisistä vastauksista, eli New Yorkin <coughs> julkilausuma. Parlamentti oli tietenkin läsnä korkean tason kokouksessa hyvin edustettuna kolmen jäsenen ad hoc valtuuskunnan kautta. Wikström, Jose Maria, Dolphin Holstein ja Eli Schlein. Voisin sanoa paljon muutakin tästä Global Compact-aloitteesta, mutta olisi parempi, jos kuulisimme Liz ja kävisimme keskustelua, koska olemme saaneet jo raportteja kollegoilta, jotka olivat paikalla. mitä puhetta siis. Liz Arbor saa puheenvuoron heti YKn pääsihteerin erityisedustaja. Tervetuloa lämpimästi tänne valiokuntaan. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Suuret kiitokset Minulle on suuri ilo osallistua tähän keskusteluun koskien maahanmuuton Global Compactin menettelyä. Olen oikein kiitollinen tästä kutsusta Euroopan parlamentin libevaliokunnan. Haluaisin kiittää myös panelisteja tämän päivän keskustelusta. Toivon, että siitä tulee avoin ja hedelmällinen keskustelu. Maahanmuutto on ollut mukana ihmisyyden kelkassa alven alusta asti. Jotkut meistä jakavat tämän maahanmuuttajuuden historian. Se on myös totta monille naisille, miehille ja lapsille, jotka ovat etsineet uusia horisontteja, turvallisuutta ja ihmisarvoa ulkomailta. Tämä on tuttu tarina monelle eurooppalaisille. Olisi kuitenkin ylimielistä puhua täällä teidän tarinastanne. Te olette, minä olen täällä kuuntelemassa ja olen valmis käymään kanssanne rakentavaa vuoropuhelua. Haluaisin kuitenkin tunnustaa, kuinka suuria haasteita tämä merkitsee kaikilla maailmassa maille ja yhteisöille. Ihmisten liikkeet kautta maailman Keski-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa – ja Euroopan rajojen sisällä ja niiden ympärillä ovat todella aiheuttaneet suurta huolta. On tullut yhä selvemmäksi, että se, että ei ole saatu aikaan periaatteisiin perustuvaa yhteistyöpohjaista ja globaalilla, alueellisella ja kansallisella tasolla, on pitkälti syypää nykytilanteeseen. Ei kyseessä ole niinkään maahanmuuttokriisi, vaan maahanmuuton hallinnointikriisi. Ja hyvin tärkeää on se, että kyseessä on hyvin syvä solidaarisuuskriisi. Juuri tätä, tästä syystä johtuen maailman valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoontuivat viime syyskuussa YK yleiskokouksen keskustelemaan siitä, kuinka kansainvälisen yhteisön olisi vastattava tähän globaaliin ilmiöön, joka koskee maahanmuuttajien ja pakolaisten liikkumista. New Yorkin julkilausumassa todettiin, että tarvitaan todella kiireellisesti parempaa globaalia yhteistyötä ja maahanmuuton hallinnointia. Tämä on nyt historiallinen osoitus poliittisesta päättäväisyydestä, jonka kautta jaettaisiin vastaat ja helpotettaisiin ja varmistettaisiin turvallinen, hallittu, laillinen ma- humanilla ja ihmisiin keskittyvällä tavalla, jossa politiikka perustuu näyttöön eikä oletuksiin ja todellisuuteen eikä toivorikkaiseen haaveisiin. Niin New Yorkin julkilausuma aloitti merkittävän hallitusten välisen prosessin, jota parhaillaan käydään, ja se huipentuu vuonna 2018, kun hyväksytään äh, tämän Global Compact, joka käsittelee turvallista hallittua ja laillista muuttoliikettä. Monien toimien joukossa on monet niistä ovat alueellisella tasolla ja lisäksi on kuultu laajasti valtion, eri valtioita ja eri sidosryhmiä, kansalaisia yhteiskuntaa, ammattijärjestöjä ja muita tahoja. Haluaisin nyt kertoa teille näistä konsultaatioista tähän mennessä. niin keskittyvät ihmisoikeuksiin kaikille maahanmuuttajien, maahanmuuttajien keskuudessa ulkomaalaisvihan vastustamiseen ja keskitytään myös siihen, että pohdittaisiin, mistä syystä maahanmuutto johtuu ja millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä kansan valtioiden välillä ja kuinka maahanmuuttoja voidaan hallinnoida. Kansainvälinen, lailliset, kansainväliset lailliset puitteet tarjoavat jo perustan tällaiselle maahanmuutolle. New Yorkin ja, ja julkilausumassa jäsenvaltiot toteavat, että kaikki maahanmuuttajat riippumatta heidän asemastaan omaavat oikeuksia mutta vaikka nyt on jo olemassa hyvin laajaa eh, merkittävää kansainvälistä alueellista lainsäädäntöä ja on jatkuvalla tavalla vaadittu politiikan keskittymistä ihmiskeskeisyyteen, on aivan selvää, että ihmisoikeussuojelussa on puutteita ja näemme tämän joka päivä, kun ajatellaan maahanmuuttajien pääsyä terveydenhuoltoon, asuintoihin, koulutuksen ja oikeuden piiriin säätiövastainen maahanmuutto vielä lisää maahanmuuttajien haavoittuvuutta monella tavalla. Heihin kohdistuu suhteettoman paljon syrjintää, marginalisointia ja väärinkäytöksiä. Monet tekevät työtä talouden harmalla puolella ja hyvin usein eh, heitä aivan käytetään hyväksi. He pelkäävät pidättämistä ja karkoitusta ja näin ollen he eivät välttämättä uskolla kertoa rikoksista, jotka kohdistuvat heihin tai muihin heidän yhteisössään. Ja näin on muistettava, että niin sanottu palomuurit maahanmuutto ja julkisten palvelujen välillä olisi tehokas tapa helpottaa perusoikeuksien toteutumista mukaan lukien oikeuden, terveydenhuollon ja koulutuksen saatavuus. Mutta tämä ei ole mitään hallituksen politiikkaa tällä hetkellä. Hiljattain paikallisella tasolla kuitenkin näissä niin sanotuissa suojakaupungeissa, sanctuary cities on näin tehty. Jotkut maahanmuuttajat tietenkin jäävät näiden virallisten kategorioiden ulkopuolelle, kuitenkin monet heistä ovat aivan yhtä haavoittuvia kuin varsinaiset turvapaikanhakijat, niin heidän ihmisoikeussuoja tarpeensa ovat aivan yhtä suuria. He eivät ole vain taloudellisia maahanmuuttajia. Tämä on yksinkertaistava nimitys, joka ei tee oikeutta kun ajatellaan kuinka monisyisistä monitahoista syistä johtuen ihmiset jo lähtevät liikkeelle, eikä se myöskään vastaa heidän suojelutarpeita. Tämä pätee erityisesti varassa oleviin lapsiin, naisiin, yksin tuleviin alaikäisiin, ikääntyneisiin ja vammaisiin. Meidän on vahvistettava sekä toimintapolitiikassa että käytännössä, kuinka merkittävää on se, että suojellaan, kunnioitetaan ja pidetään kiinni kaikkien maahanmuuttajien ihmisoikeuksista riippumatta heidän asemastaan. Nyt haluaisin käsitellä joitakin väärinkäsityksiä ja puhua ulkomaalaisvastaisuuden torjumisesta. Vaikka narra- no, toksista narratiivista on paljon esitetty tässä asiassa, maahanmuuttoa ei silti pitäisi pitää vain ongelmana, joka olisi ratkaistava. Maahanmuutto voi olla hyvin voimannuttava kokemus yksityishenkilöille. Se voi olla myös merkittävä panos, jonka kautta voidaan puuttua kaikkiin muutamiin kaik- maailman kaikkein vaikeimmista haasteista, kuten ilmastonmuutos, kestävä kehitys, väestön ikääntyminen ja vähentyminen. Maahanmuuttoa on pitää, pidetty proaktiivisena sopeutumisstrategiana, jolla voidaan helpottaa köyhyysongelmia, ei edes auttaa osallistuvaa kasvua ja kestävää kehitystä. Ja sitä on pidetty myös tasa-arvon ja voimaannuttamisen välineenä. On hyvin tärkeää, että, että puutumme tiettyihin väärin käsityksiin maahanmuuttoa koskien. Meidän on annettava tosiasioita ja näyttöä. Monet näistä todella antavat paljon myönteisemmän kuvan maahanmuutosta kuin mitä media antaa ymmärtää tänä päivänä. Kuitenkin relevantin tietojen jakaminen on vain osa yhtälöä. On myös otettava huomioon se, että tunnistettaisiin, mitä todellisia huolia liittyy maahanmuuton liittyviin reaktioihin, kun elämme talouskriisissä tai heikomman talouden olosuhteissa on työttömyyttä ja turvallisuushuolia. Me emme voi tällaisessa tilanteessa antaa yksinkertaistettuja vastauksia, mikäli emme ota niitä huolia tosissamme vuoropuhelu ei tuo mitään hyvää, se ei lisää julkista tukea toimintapolitiikan vastauksilla, vaan se vain lisää painetta toimintaan, vaikka toiminta olisi väärääkin. Haluaisinkin rohkaista Euroopan parlamentin jäseniä täällä johtamaan ponnisteluja, jotta voitaisiin torjua syrjintää ja ulkomaalaisvastaisuutta liikkeellä olevia ihmisiä kohtaan. Tarvitaan myös tasapainoisempi, osallistuvampi puhetapa, joka perustuu tosiasioille, jotka heijastelevat maahanmuuton monisyistä todellisuutta ja jolla puututaan sekä maahanmuuttajien tarpeisiin, että, ja tämä on hyvin tärkeää, puututaan myös yhteisöjen tarpeisiin, jotka ottavat vastaan näitä maahanmuuttoja. Nyt haluaisin siirtyä maahanmuuton syihin päivittäin näemme, kuinka monet naiset, miehet ja lapset ovat aivan toivottomia ja joutuvat olemaan hyvin kovissa olosuhteissa ja ovat pelkäävät loukkaantumista tai jopa kuolemaa, kun he lähtevät näille vaarallisille matkoille. Ne ovat yhä monimutkaisempia matkoja. Monet ovat matkalla vapaasta tahdosta, mutta toiset ovat joutuneet lähtemään kotinsa paitakseen selkkauksia, vainoa, syrjintää, nälkää, köyhyyttä, perheen, perheestä erottautumista tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia tai yhdistelmää näistä. Joissakin tapa, monissa tapauksissa olisi todella vaikea sanoa, että he liikkuvat vapaaehtoisesti. Itse asiassa koko tämä raja vapaaehtoisen ja ei-vapaaehtoisen liikkumisen välillä on tullut yhä kyseenalaistetummiksi. Niin kuin New Yorkin julkilaisuudessa todetaan, pakolaisilla maahanmuuttajilla on samat ihmisoikeudet, samat perusoikeudet ja heihin liittyy samoja haasteita ja haavoittuvuuksia meidän olisi ymmärrettävä ja arvioitava sitä tilannetta, miksi ihmiset lähtevät liikkeelle. Meidän olisi todella puututtava heidän tur- mm, suojatarpaisiinsa. Kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä puuttumaan näihin perimmäisiin syihin, jotka tekevät maahanmuutosta pakon eikä, eikä enää valintaa. Ja meidän on tunnustettava sekä nämä työntö- että vetotekijät, jotka vaikuttavat heidän matkaansa. Molemmat ovat vahvoja tekijöitä, ei ainoastaan tekijät, jotka pakottavat pakenemaan, vaan, vaan, vaan myös nämä vetotekijät, esimerkiksi laajat pimeät työmarkkinat, jotka rohkaisevat liikkeen, liikkeisiin. Kuitenkin, kuitenkin esteiden ja aitojen kasvattaminen vain lisää matkan vaarallisuutta ja kustannuksia ja ajaa maahanmuuttajat maan alle. Nyt haluaisin puhua kansainvälisestä yhteistyöstä ja myös rajavalvonnasta. Rajayh- Kansainvälinen yhteistyö ja maahanmuuton hallinnointi ovat olennaisia välineitä, joilla voidaan täytäntöön panna tätä Global Compact-aloitetta, kunhan se on saatu voimaan. Älykäs, vastuullinen yhteistyöjärjestelmän pitäisi, sen pitäisi käyttää hyvän kierreen, jossa luotetaan valtioiden kykyyn hallinnoida rajojaan, eikä enää niin epäluuloisesti suhtauduttaisiin maahanmuuttajiin jos ainoastaan keskitytään rajavalvontaan ja pidättämiseen ja palauttamiseen. Tämä on ollut tehotonta toimintaa ja lisäksi se on vain vaikuttanut eden, entisestään tällaisia koko yhteiskunnan hallitu, hallituksen sisältäviä lähestymistapoja, johon liittyy se ymmärrys, että tavalla tai toisella tämä maahanmuuttoilmiö tulee olemaan keskuudessamme vielä tulevina vuosikymmeninä humanitaarisen avun antaminen laittamille maahanmuuttajille on kriminalisoitu jossakin tapauksessa. Tällä on, tästä on tullut kielteisiä vaikutuksia ei ainoastaan näille maahanmuuttajille, vaan myös ihmisille, jotka ovat hyvässä uskossaan pyrkineet auttamaan vaarassa olevia henkilöitä hallinnollisiin pidättämiseen on ryhdytty ilman asianmukaisia takeita ja tämä on johtunut siihen, että maahanmuuttajat, myös lapset, ovat joutuneet mielivaltaisten ja rankaisevien toimien kohteeksi. On löydettävä vaihtoehtoja pidättämiselle, erityisesti lapsille. Tämä on New Yorkin julkilausuman lupaus. Valtiot ovat tehneet työtä, jotta tehtäisiin loppu lasten pidättämisessä maahanmuuttotilanteessa jotta kun, voidaan, kun kehitetään turvallisia vaihtoehtoja vaarallisille matkoille mukaan lukien erilaisia tapoja työvoiman liikkuvuudelle, koulutuksen ja perheen yhdistämisen mahdollisuuksilla, voimme vähentää tarvetta käyttää laittomia väyliä. Näin voidaan myös tukea tehokkaasta turvapaikkajärjestelmää, joka tarjoaa vaihtoehtoja niille, jotka eivät tarv- voi hakea turvapaikkaa ja näin voitaisiin myös lisätä yleisön luottamusta valtion kykyyn hallinnoida tätä asiaa. Euroopan parlamentin limevaliokunta on avainasemassa EUn lainsäädännössä tässä asiassa. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kans- poliittisiin sitoumuksiin kansainvälisessä ja alueellisessa ihmisoikeuslainsäädännössä. Teidän järkevät ja viisaat neuvonne ovat yhtä tärkeitä tänään kuin aina olen valmis eh, tekemään työtä kanssanne ja kiitän tästä mahdollisuudesta odottaa tätä keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. I'm encouraging more spontaneous <laughs> outbreaks of applause. Niin, pidän oikein hyvänä, että spontaanisti osoitetaan näin suosiota valiokunnassa humanisti. Tämä oli hyvä hetki tälle. Kiitos oikein paljon Mielellämme varmasti esitämme kysymyksiä kokemuksista. Ne minulla ainakin on kysymyksiä varmasti muutamalla kollegalla, jotka ovat paikalla. Läsnäolosta lyhyesti. Torstai-iltapäivä johtaa siihen, että niin monet eivät ole paikalla, mutta kiitos niille, jotka ovat paikalla. Ennen kuin keskustelemme teidän puheenvuorostanne, haluaisin sanoa, että olen iloinen, että meillä on ulkosuudenhallinnon edustaja Lotte Knudsen, joka vastaa monenkeskisistä kysymyksistä. Antaisin noin seitsemän minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much and thanks for the invitation. Kiitos. Kiitos kutsusta tulla Live-valiokunnan vieraaksi käsittelemään Global Compact-aloitetta. Viime vuonna huippukokouksessa saimme hyvin tärkeän panoksen teiltä. On tärkeää, että olette mukana näissä tilaisuuksissa, kun asia käsitellään. Haluan kiittää myös äh, Rova Aberia, joka on aivan äh, keskeinen henkilö, kun hän käsittelee tätä aihetta. Äh, meillä on tulossa ensi vuonna myös hallitusten välinen konferenssi. Ja Ambrosi on myös hieno nähdä täällä paikalla. Kun puhumme näistä asioista, niin mehän teemme hyvin läheistä yhteistyötä monissa kysymyksissä ja se on luonnollisesti hyvä asia haluan onnitella teitä eilisestä maahanmuuttokonferenssista. Juuri ennen kuin Euroopan neuvosto kokoontuu, siellähän keskustellaan juurikin maahanmuutosta. Se on tärkeänä aiheena esillä esityslistoilla. En käsittele kaikkea taustaa tälle aloitteelle, mutta pitää paikkaansa, että nyt ei enää puhuta kriisistä, pikemminkin perehdymme siihen, miten, miten maahanmuuttoa voitaisiin hallita äh, turvallisesti niin, että täysi äh, suoja turva taataan. G20 järjesti työryhmän ihmisten liikkuvuudesta. Tästähän on tulossa myös kansainvälinen kysymys. Emme näe aihetta enää EU ja Afrikan ongelmana, vaan Tämä aihe on noussut myös kansainvälisille foorumeille ja tarvitaan kansainvälistä vastuunkantoa. Ongelma on havaittavissa eteläisessä, latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa yhtä lailla. Mehän elämme 7 miljardin asukkaan maailmassa. Rajojen yliliikkuminen on kautta historian ollut ihmiskunnan hankkeena. Kyse on hallinnosta, hallinnoinnista ja kansainvälisestä kysymyksestä – me tiedämme, että 75-80 prosenttia liikkeestä tapahtuu mannerten sisällä. Meillä on näin ollen paljon opittavaa Aasiasta ja Afrikasta. Maat ovat saaneet erilaisia kokemuksia. Ja totta kai niistä otamme oppia tämän Global Compact-aloitteen yhteydessä. Maahanmuutto maiden haavoittuvuus, väestökysymykset varmasti ovat jatkossakin esillä aiheina. Maahanmuuton voi nähdä myös mahdollisuutena. Se luo uusia mahdollisuuksia liikkuvuudelle, joka sinällään on myönteinen narratiivi. On hyvin tärkeää, että puhumme tämän myönteisen narratiivin kautta ilmiöstä. Kyse on siitä, miten voimme tällaista hyvin laajamittaista ilmiötä käsitellä. Sehän vaikuttaa myös maiden sisäisiin kysymyksiin. EUn ulkoisessa toiminnassa me hallinnoimme ilmiötä, olemme ottanut kovasti opiksi kumppanuuksistamme ja toivomme, että tämä kokemus voidaan viedä myös YK käyttöön. Tämä on hallitusten välinen aloite. Me Äh, Meksiko tässä ja Sveitsi ovat olleet aktiivisia. Ja kyse on prosessista, jonka tueksi ei välttämättä tarvita uusia rakenteita. Haluamme kuitenkin, että sisällöltään, aihealueeltaan tämä aloite voisi olla hyvin rikas sisältöinen ja tarvitaan jonkinlaisia tukitoimia, seurantatoimia niin, että tämä ei olisi vain mikään ainutkertainen tapahtuma. Kun me puhumme mahdollisuuksista jatkossa, niin niiden tulisi olla osa pitkän aikavälin strategista näkemystä, visiota. Tässä prosessissa on erilaisia vaiheita toki, mutta aivan niin kuin kestävän kehityksen tavoitteetkin, nämäkin kysymykset ovat vastassamme tulevina vuosikymmeninä ja ne ovat meitä ohjaamassa tiellämme kohti tavoitteita. New Yorkin julkilausuma viime vuodelta tarjoaa meille erinomaisen perustan. Se oli äärimmäisen kunnianhimoinen. Siinä on mukana kaikki elementit, vaikkakin priorisointia varmasti täytyy harrastaa jatkossa enemmän. Täytyy varmistaa, että voimme myös tehdä New Yorkin julkilausuman elementeistä operationaalisia ja täytyy toimia tavoitteiden pohjalta. Mahdollisuuksia siis on, mutta myös haasteita. Prosessi on alkuvaiheissaan, mutta täytyy pyrkiä tasapainoiseen tekstiin. On tärkeää, että hankkeelle saadaan myös omistajuutta. Maita mukana on yli sata ja ne kaikki täytyy saada osallistumaan. Tarvitsemme sellaisen tekstin, jossa kaikki osapuolet voivat olla voittajia. Syntyisi win-win-tilanne. Täytyy pyrkiä löytämään yhteistä perustaa niin, että näkemykset voisivat lähentyä. Ja sanoisin, että tämä prosessi on jo käynnistynyt. Tämä on aivan oleellista, jotta saamme sellaisen lopputuloksen, joka sisältäisi hyviä seikkoja kaikkien kannalta. Aivan niin kuin Albert sanoi, tarkoitus on päästä sopimukseen ensi vuoden aikana. Me olemme eh, näistä eh, kumppanuuspuitteista ottaneet paljon opiksemme. Kaikki perustuu kumppanuusajatukselle, kumppanuussuhteelle. On löydettävä tapa järjestää suhteet sillä tavalla, että molemmat osapuolet saavat tästä suhteesta jotakin. Toinen tärkeä seikka mielestäni on se, että on tehtävä työtä konsensushakuisesti. Näinhän me olemme jo toimineetkin New Yorkin julkilausuman kanssa. Kyse on myös kuulemisista, konsultaatioista kolmannella kierroksella ne ovat toimineet hyvin. Valtiot ovat hyvin edustettuina ja paljon myös kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia on mukana. Näin ollen tulokset ovat hyvin kattavia. Meillä on myös kumppanimaita. On varmistettava, että ne kaikki tuovat jotakin yhteiseen pöytään. Kun katsomme vaikkapa Persialahden maita, Aasian maita, kaikilla valtioilla on kokemusta – Äh, josta myös muut voivat oppia. Meidän täytyy ottaa nämä kokemukset huomioon. Asiaan liittyy myös tärkeä alueellinen ulottuvuus. Täytyy totta kai pyrkiä mahdollisimman laajaan kumppanuuteen. EUlla on laaja ympäri, ympäristö. Meillä on vuoropuhelua eri muodoissaan eri kumppaneiden kanssa. Me pyrimme saavuttamaan mahdollisimman laajasti muita valtioita. Kaikki maat eivät ole mukana näissä teemakohtaisissa kuulemisissa. Tässä parlamentista voi olla paljon hyötyä, koska teillä on myös paljon yhteyksiä kolmansiin maihin. Samanmielisiin maihin täytyy siis olla yhteyksissä ja luoda yhteyksiä. Kyse on diplomatiasta. Täytyy luoda siltoja, rakentaa siltoja ja luoda liittoutumia jatkoa silmällä pitäen. Me tarvitsemme luonnollisesti omalta osaltamme EUn yhtenäisyyttä. Se on aivan selvää. Olemme onnistuneet toimimaan tärkeässä roolissa, sillä EUn osuus on ollut aivan merkittävä. Tämä on näkynyt myös valmisteluvaiheessa, kun näitä teemakuulemisia konsultaatioita on järjestetty. EU-jäsenvaltiot ovat osallistuneet, myös EU järjestönä on osallistunut tässä laajassa puitteistossa. Tämä kaikki on hyvin myönteistä ja tätä työtä tulisi jatkaa. On selvää, että kun kokoonnumme Geneveen tai New Yorkiin ja kun EU on yhtenäinen, 28 jäsenvaltiota toimivat yhdessä, niin tällä on merkitystä. Tästä syntyy sellaista lisäarvoa, jota emme voi jättää huomiota Toivottavasti sitä kautta voimme tukea Rova Aberin yleistä pyrkimystä. Eli EUn toiminnan koordinointi on siis keskeisellä sijalla tällä kierroksella. Viime kerralla taisin jo mainita, että näissä teemakonsultaatioissa on myös parlamentilla oma roolinsa. Tässä prosessissa täytyy katseet suunnata myös eteenpäin, mitä tapahtuu sen jälkeen, sitten kun katsomme, minkälainen muoto tälle hankkeelle saadaan aikaiseksi. Arbe korosti jo joitakin haasteita, miten saamme tätä ajatusta viedyksi eteenpäin käytännönläheisesti. Kyse on ihmisten liikkuvuuden globaalista hallinnasta. Me kaikki olemme toki tehneet maailmanlaajuisesti työtä eri foorumeilla tämän teeman tiimoilta, mutta kyse on nyt globaalista puitteistosta. Rova Mogherini tukee kovasti tätä työtä ja aivan varmasti myös Euroopan neuvostossa hän nostaa tämän aiheen esille. Tämähän on usein toistunut aihe hänen puheenvuoroissaan. Kyse on arvoista ja vastuusta myös YKssa, YK tasolla. YK on tämän prosessin ytimessä – ja EU haluaa luonnollisesti tukea tätä prosessia, teidän työtänne mahdollisimman paljon, jotta saamme menestyksen aikaan ensi vuoden loppuun mennessä. Näin saamme sitten sopimuksen aikaiseksi, joka on kunnianhimoinen, eikä se jää vain ainutkertaiseksi kokoukseksi. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä ja tarjota teille tukea ja tätä kautta varmasti onnistumme. Kiitos puheenjohtaja. And, um... Kiitos oikein paljon, Lotte Knudsen. Ennen keskustelua, jonka mielellään haluan saada alkamaan, viiden minuutin puheaika vielä IOMlle, Jyköni Ambrosille. Kiittäisimme vielä Jamaa siitä, että meillä on niin hyvät suhteet teidän Brysselin toimistonne. Ja tämän jälkeen voimme lähteä keskustelemaan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden olla paneelissa Richard ja Lotten kanssa. Meillä on tietenkin kunnia, että voimme omalta osaltamme puhua aiheesta. Totta kai olemme kuulleet nyt Global Compact-aloitteesta, mikä se on, mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, joita käsittelemme myös tämän prosessin aluksi. Pari kommenttia meidän puoleltamme EU-kumppanina, kun vastaamme nyt siirtolaisvirtoihin, jotka kasvavat Euroopan suuntaan. Näemme suuria mahdollisuuksia, että Global Compact-prosessi antaa EUlle mahdollisuuden parantaa nykytilannetta. Haluaisin lähteä liikkeelle yhdestä seikasta. Reiluuden nimissä voidaan myös sanoa, että tiettyjä ongelmia EU:ssa on ollut, jotta sovitaan keskeisistä siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Euroopan unionin Toimielimet eivät aina ole välttämättä samoilla linjoilla jäsenvaltioiden, ainakaan kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, joten ponnistelut ovat olleet pitkään käynnissä siinä, että pyritään saamaan vähän yhtenäisyyttä tähän lähestymistapaan. Tämä on monimutkainen maailma tietenkin, jossa EU elää. Tämä on juuri taustalla, kun ajatellaan Global Compact-aloitetta New Yorkin julkilausumaa julkilausuman hyväksyivät kaikki YK jäsenvaltiot, tietenkin myös EUn jäsenvaltiot, luo puitteet. Ja melko perustavalla tuolevat perusperiaatteet, joista on sovittu. Ja tästä työstä me apua EUlle ja EUn jäsenvaltiolle, kun pyritään ratkomaan ja hallitsemaan joitain kysymyksiä, jotka ovat nyt käsillä. On muistettava, että New Yorkin julkilausumaan viime vuoden huippukokous olivat historiallisia hetkiä, koska tiedätte, että YKssa jo melko pitkään on pyritty saamaan kaikki maailman johtajat puhumaan muuttovirroista ja siirtolaisuudesta, ja näin ei oikeastaan onnistunut, kun monet maat eivät sitä halunneet, ennen kuin viime vuonna. Joten tämä oli todella saavutus viime vuonna. Siinä on jotkut periaatteet, jotka on jo mainittukin tänään. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Monille meille, jotka tekevät jatkuvasti siirtolaisuustyötä, tuntuu ihan itsestään selvää, että jokainen siirtolainen, riippumatta siitä, mikä hallinnollinen asema siirtolaisella on, on tilanteessa, jossa pitäisi taata hänen oikeutensa. Mutta vasta tässä julkilausumassa hyväksyttiin tämä periaate. Se ei ollut mitenkään ihan automaattista. Tätä asemaa ei välttämättä hyväksytty tunnustettu. Joten tämä on juuri lähtökohta tälle prosessille, joka luo tärkeät puitteet. Ja näin voidaan edistää sitvaispolitiikkaa. Jos onnistumme, ja tämä on toinen seikka, saamme sen johdonmukaiseksi sen kanssa, mitä päätetään EUn yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla tai unionin tasolla – jatkuvasti useampien, useampien kysymysten osalta. Tärkeä mahdollisuus EUlle siis ensinnäkin, kun ajatellaan, että pari vuotta on keskitytty siihen, mitä tapahtuu EUn ulkorajoilla ja rannikolla, mitä tehdään ihmisille, jotka tulevat tänne, miten selviämme tilanteista. Kriisi sana on otettu joissain osissa nyt pois – varastosta ei välttämättä kaikkialla. nyt on mahdollisuus katsoa suurempaa kokonaisuutta. Siis ei ainoastaan näitä haasteita, jotka ulkorajoillamme ovat. Ja tämä on tärkeää, että saadaan vain tasapainoa lähestymistapaan. On tärkeää mitata globaalia vaikutusta, joka siirtolaisvirroilla on. Globaali vaikutus siis, ja poistua tästä lähestymistavasta, joka EUn kielen käytössä on ollut sellaista, että tässä ollaan koko ajan jonkinlaisessa hätätilanteessa. Tehdään jotain nyt ajatellen huomista ongelmaa, mutta ei katsota pidemmälle tulevaisuuteen. Global Compact-aloite. Siinä on temaattisia keskusteluita ja pitkä prosessi takana. Ja tästä on varmasti apua EUlle. jotta päästään katsomaan kokonaisuutta. Ja viiden minuutin puheaikani on jo mennyt, joten viimeinen seikka, joka ei ole tärkeä, on se, että pyritään Global Compact-prosessissa tekemään työtä, jotta voidaan parantaa EUn omaa yhtenäisyyttä. Tämä on valtioiden prosessi. Ja kun huippukokousta viime vuonna valmisteltiin, niin EUta kannustettiin toimimaan yhtenä, että löydettäisiin yhtenäinen kanta. Näin myös tulevaisuudessa ja tätä kautta toivon, että voidaan parantaa koordinointia ja yhtenäistä politiikkaa EUn ja sen kesken. Tähän mennessä tämä on ollut vähän pirstaloitunutta, kun jokaisella jäsenvaltiolla on periaatteessa omaa politiikkaa monessa kysymyksessä, joten osana tätä prosessia saataisiin vähän lisäpainetta EUlle ja EUn toimielimelle, jotta mentäisiin johdonmukaisen toiminnan suuntaan. Päätän puheenvuoroni tähän, kun puheaikani on loppunut. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille puhujille erityisesti, erityisesti erityisedustaja Arborille myös eilisestä puheenvuorosta. Useimmat kollegat, jotka ovat paikalla, osallistuivat eiliseen kokoukseen. Kuulivat ehkä silloin teidän alustuspuheenvuoronne myös ja, ja puhe on minulla tässä aivan toistava puhe. Nyt jäsenten puheenvuoroja, jos voisitte sitten vastata lopuksi jäsenten puheenvuoroihin ja kysymyksiin. Birgit Sippel on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puhujia. Arvostan suuresti näissä alustuksissa niin sitä, että pyritte keskittymään hiukan näihin myönteisiin merkkeihin, joita pilkahtelee tuolla maahanmuuton yhteistyössä. No, nyt vielä palaisin tähän julkilausumaan, josta, josta täällä puhu, Arbor puhui, olemme nähneet paljonkin hyvin myönteisiä julkilausumia, mutta kun katsotaan mitä käytännössä tapahtuu, niin tilanne ei ole ollenkaan niin ruusuinen. Nyt haluaisin antaa hyvin lyhyen esimerkin. Ei voida sanoa mitään rahaa, rajavalvontaa vastaan, se on ihan ok. Ulko rajamme ovat tärkeitä Euroopan unionissa, mutta jos maahanmuuttokysymyksissä keskittymme ainoastaan rajavalvontaan ja muihin pakkotoimiin, teemme ma- näille pakolaisten, tästä pakolaisten maahanmuutosta todella vielä vaikeampaa ja heidän on kuitenkin pakko paeta kotoaan. Ja kun näin toimimme, lisäämme vain ihmiskauppioiden liiketoimia ja teemme näiden pakenijoiden tilanteesta vielä vaikeampia. Ja kun puhutaan rajavalvonnasta, niin jotkut johtajat sanovat, että se on kyllä tärkeää, sillä voidaan vähentää pakolaisten määrää, mutta hetkinen, emmehän me ole nyt pyrkimässä vähentämään pakolaisten määrää, vaan mahdollisesti haluamme vähentää muiden ihmisten määrää, jotka tulevat tänne. No sitten myönteisistä kehityksestä. Nyt näen täällä hieman enemmän ymmärrystä sille, mitä, mitä tässä paramedissa päätettiin jotenkin aikoja sitten koskien niin sanottua holistista lähestymistapaa koskien, eli me pyrimme hallinnoimaan tätä maahanmuuttajia. Meillä on haasteita Euroopassa vastaanoton ja kotouttamisen osalta pakolaisten kohdalla, mutta on myös haasteita Euroopan ulkopuolella, kun ajatellaan näitä perimmäisiä syitä. Kyllä meidän on pyrittävä löytämään ratkaisuja molemmille alueille. Kansainvälisellä tasolla on kyllä yksi asia, johon haluaisin itse keskittyä, joka on toivon pilkahdus ja se olisi saatava muutettua konkreettiaksi. Usein, usein syytellään toisemme ja kuka olisi nyt ensimmäisenä antamassa hyvää esimerkkiä maahanmuuttopolitiikassa. Me Euroopan unionissa meillä on nyt valtavat haasteet tämän maahanmuuttajuuden kanssa. Meillä on kyllä jonkun verran vastuutakin joidenkin perimmäisten syiden osalta, eikä meidän pitäisi sanoa, että no, mennäänpä tuonne taustalle ja katsotaan, mitä kansainväliset järjestöt, YK ja muut eh, tekevät. Minä haluaisin, että vahvistaisimme jäsenvaltioita niin, että ne ottaisivat vastuun, antavat, antaisivat hyvää esimerkkiä siitä, kuinka voidaan maahanmuuttokysymyksiä hoitaa jäsenvaltioiden sisällä, mutta myös Euroopan unionin ulkopuolella. Ja vasta sen jälkeen voitaisiin mennä tuonne muihin maihin kansainvälisesti ja sanoa, että katsokapa, me teemme parhaamme, me hoidamme tämän näin ja nyt me pyydämme ja vaadimme, että te tulette mukaan ja teette samoin kuin me. En ole tällaista vielä nähnyt, mutta olisi hienoa, jos Euroopan unioni näin voisi toimia, eikä vain piiloutuisi tuonne kansainvälisten järjestöjen selän taakse, vaan, vaan ryhtyisi ensimmäisenä itse toimimaan ja soveltaisi holistista lähestymistapaa, lähtisi liikkeelle sitten vahvasti vaatisi muita toimimaan vastaavanlaisesti. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, edustaja verja. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja aivan niin kuin korostitte, useat meistä osallistuivat eiliseen konferenssiin. Haluaisin sanoa teille, Rova Harbour, että teidän puheenvuoronne oli kyllä raikas tuulahdus minun korvessani. verrattuna niihin moniin muihin puheenvuoroihin, joita olemme kuulleet. Voin laajalti yhtyä siihen, mitä te totesitte. On paljon tehtävää niin, että voisimme toiminnassamme tukeutua tosiasioihin haluaisin muistuttaa joillekin siitä, että on puhuttu 44 miljoonasta äh, muuttajasta, jotka ovat liikkeellä maailmassa. Äh, yli kolme prosenttia ihmisistä, siis maailmanlaajuisesti. Äh, toki luvut ovat nousseet verrattuna 80-90-lukuun, mutta minä, minun mielestäni ei, eivät luvut nyt ole niin kovinkaan paljon kasvaneet. Meidän tulisi korostaa vielä vahvemmin tätä seikkaa. Ja toinen asia, jonka haluaisin todeta, joka hämmästyttää minua, on se, että me unohdamme ikään kuin eurooppalaisten maahanmuuttajien tilanteen päivittämisen. Meillä on 60 miljoonaa eurooppalaista muuttajaa mantereelle, jossa on 500 miljoonaa asukasta, 34 miljoonaa afrikkalaista, maahanmuuttajaa ähm, mantereelle, jossa on 1,2 miljardia asukasta ja 80 prosenttia kansainvälisistä siirtolaisista on Afrikan sisäisiä siirtolaisia. Jos me haluamme asettaa omat jäsenvaltiomme vastuuseen, niin täytyy muistaa tämä maailmanlaajuinen konteksti. Kun sanoit, että täytyy tukeutua tosiasioihin, niin haluaisin, että asiat voitaisiin esittää tässä valossa me toimisimme kenties vähemmän länsimaiskeskeisesti ja näkisimme tämän kysymyksen hieman globaalimmin. Ja sitten vielä yksi huomio. Olen täysin samaa mieltä siitä, kun korostitte, miten tärkeää tämä on todeta, että kaikki muuttajat omaavat oikeuksia, onpa heidän asemansa mikä tahansa. Meillähän on kolme mietintöä tästä aiheesta, äh, jossa tämä periaate on vahvistettu. Minä itse olin esittelijänä yhdessä, jossa puhuttiin kolmansista maista ja maahanmuuttajien oikeuksista. Sitten Kienge Metsolan mietintö, jossa periaate vahvistettiin, ja Dias de Mera Valencianon mietintö kolmantena. Siitä, sinnekin tästä muistutettiin. Unionin jäsenvaltioiden on allekirjoitettava äh, muuttaja työntekijöiden oikeudet ja heidän perheittensä oikeudet. Ja tämän tulisi nousta kyllä äh, esityslistoilla korkeammalle sijalle. Kun muistamme tämän perspektiivin, niin ei pidä keskittyä pelkästään ongelmalliseen maahanmuuttoon. Kyse on maahanmuutosta laajempanakin ilmiönä. Toistan vielä sen, minkä olen aiemminkin sanonut. Noin 2,5 miljoonaa ihmistä, joka, jotka joka vuosi tulevat Euroopan unioniin. Kolmansien maiden kansalaisia, heillä on pitkän, pitkät viisumit, eh, puhumattakaan unionin sisäisestä liikkuvuudesta. 500 miljoonaa euroa eh, ukrainalaista näiden joukossa, sitten intialaisia, kiinalaisia, Äh, joitakin satoja tuhansia ja Yhdysvaltain kansalaisia. Milloin näitä lukuja toistellaan ja osoitetaan, että todellisuudessa maahanmuutto on paljon monimuotoisempi kysymys. Ei ole pelkästään olemassa tätä ongelmallista maahanmuuttoa. Se, miten me käsittelemme näitä kysymyksiä, on minun mielestäni, enkä oikeastaan osata tätä oikein hyvin kuvailla, mutta me ka- näemme tämän asian entistä muukalaisvastaisemmin ja rasistisemmin. Eli näemme vain etelästä tulevat muuttajat, jotka ovat meidän silmissämme ongelmallisia. Ei tietenkään minun henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan, mutta muutoin. Jos me haluamme päästä tästä nykyumpikujasta, niin täytyy päästä tästä näkymästä eroon. Kyse on paljon laajemmasta näkymästä kuin, kuin se, eh, mitä me täällä toistelemme. Haluaisin, että tämä ajatus eh, näkyisi paremmin niissä asiakirjoissa, joita me täällä käytämme. Me keskitymme liikaa eh, sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon ja pakolaisiin. Meillä on valtava sarka liikkuvuutta näiden ilmiöiden ulkopuolella, joka koskee meitä kaikkia. Ja viimeiseksi te korostitte tätä liikkuvuusaspektia hieman enemmän ja siihen voisitte vielä antaa lisätäsmennyksiä. You were not taking too much time. It was... Ei tässä liikaa aikaa kulunut. Tämä meni ihan hyvin. Ja hmm, puhutte mahtavasti kaksikieliselle kanadalaiselle, joka ei tarvinnut kuulokkeita. Mahtavaa. Ja sitten New Yorkin kokouksessa ollut Rosatun joka oli New Yorkissa. Hän oli siis yksi valtuuskunnan kolmesta jäsenestä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä molempien kollegoiden kanssa. Minäkin olin hyvin vaikuttunut eilisestä tapahtumastamme. Hienoa, että sellainen pystyttiin järjestämään. Sanottiin, että meillä on jossain mielin pirstoutunut politiikka siirtolaispolitiikassa. Kyllä se hyvin pirstaloitunut on, vaikka ponnisteluita on tehty. Olen puolalainen, joten tiedä mistä puhun tässä. Voisimme päästä pirstaloituneista tilanteista eteenpäin Euroopan unionissa, jos meillä olisi parempaa viestintäpolitiikkaa. Ja kysyisinkin, Pohtisinkin, voitaisiinko tässä ajatella laajempaa aluetta kuin Euroopan unionia. Esimerkiksi ajattelen Versian esittämiä lukuja. Viestiä sitten, kun rajavalvonnasta puhutaan. Niin tämäkin olisi viestintää niille populisteille, jotka aina viittavat siihen, että maahan tulijat ovat terroristeja, muslimit ovat terroristeja – ja haluavat juuri ruokkia tota kansalaisten pelkoa. Ja pelkohan leviää kansalaisten joukossa hyvin helposti. Osa näistä pirstaloituneista politiikasta, ja kun ajattelen, miten rajatarkastukset toimivat eri maissa, ja olen ollut rajoilla eri paikoissa, olen puhunut ihmisten kanssa, jotka päättävät sietoläisten asemasta, kun he Eurooppaan tulevat, niin käytänteet vaihtelevat niin kovasti ja joskus ovat niin järkyttäviä epäoikeudenmukaisia. Kun kuulen esimerkiksi siitä, että kansalaista kysytään oman maan kaupungista, kuinka monta asukasta siellä on ja niin edelleen. He eivät tiedä. Ja sitten kysymyksiä esittävä henkilö ei usko, että he tulevat kyseisestä maasta. Nämä ovat kauheita asioita, mutta jos käyttäisimme enemmän aikaa, rahaa, osaamista siihen, että pohtisimme, miten voisimme viestiä, tiedottaa ja taistella niitä vastaan, jotka levittävät pelkoa, niin silloin uskoisin, että olisi helpompaa luoda yhtäläistä politiikkaa, toisenlaista lähestymistapaa, parempaa politiikkaa. Saada parempia ratkaisuja ja saada kansalaiset paremmin poltamaan yhteen hiilen tällä omalla mantereellamme. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Winberg. Kiitos. Niin. jokin julkilausuma. Ja globaali solidaarisuus. Tämä kuulostaa kovin hyvältä, että jaetaan jaettuilla on kaksikertainen ilo. Tällainen tuli saattaa syntyä, kun kuuntelee teitä, mutta miltä näyttää elämä, tosielämä käytännössä? Katsotaan EU-ssa, jossa on pyritty usean vuoden ajan vapaaehtoisen solidaarisuuden kautta toimia. Vapaaehtoinen solidaarisuus on mielestäni aika tärkeä, mutta se ei toimi. Vaan nyt pakotetaan solidaarisuuteen EUn sisällä – kohta tämä ehdotus tulee pöydälle ainakin näyttäisi siltä, että pakotetaan solidaarisuuteen. Tällaiset suunnitelmat on ja sitten uhataan sakkorangaistuksille tai siltä, että ei makseta näistä rahastoista, jos ei oteta niitä pakolaisia vastaan, jotka on kyseiselle maalle jaettu. No, uskotteko tähän pakkosolidaarisuuteen? Minä en usko. Täällä puhuttiin vähän vaihtoehdoista niille, joilla ei ole suojelun tarvetta. Kuten tiedämme, usein niistä, jotka nyt Eurooppaan tulevat, ainakin 70 prosenttisesti on kyse taloussiirtolaisista. Ketä ajattelette, kun puhutte niistä, jotka eivät ole tuen tarpeessa? Meillähän on sinisen kortin direktiivi, jossa onko kyse tutkijoista tai muista viisi tuhatta taitaa annoa tätä vuosittain. Eli mitä ehdotuksia teillä on nyt, kun ajatellaan vaihtoehtoisia laillisia reittejä tulla EU-hun? Toinen kysymys. Nyt olemme kuulleet raportteja, kuten varmasti tekin, kuusi tai seitsemän miljoonaa ihmistä, jotka ovat Afrikassa valmiina lähtökuopissa siellä tulemaan Eurooppaan. Olemme kuulleet eri puolilta, että Todella on kyse 6-7 miljoonasta, jotka haluavat hakeutua Eurooppaan. Miten suhtaudutte tähän, kun nähdään, miten väestö kasvaa näissä maissa hyvin nopeasti, joista ihmiset haluavat muuttaa? Miten näette tulevaisuuden 10-50 vuoden kuluttua, kun ajatellaan, miten nopeasti väestö kasvaa ja ajatellaan, miten monet haluavat Eurooppaan? Onko teillä jotain vastausta tähän kysymykseen? Kiitos. Selvä. Sofi Inetfeld. Sallin, että minun sanoi, että puhe oli aika hieno siellä eilisessä tilaisuudessa. No, joka tapauksessa. Voi toista osan siitä. E- ei vaan. No, nostat rimaa tässä vain. Yritän tässä vielä palautua edellisen puhujan puheesta. Minä olen aina ajatellut, että pohjoismaiset eh, väestöt on tunnettu, tunnettu solidaarisuudesta ja nyt puhun, kuulen sitten pakkosolidaarisuudesta. Pohjoismaista suusta tämä on todella yllättävää. Yksi huomio, yksi kysymys. On todella yllättävää, kun katsotaan, kuinka monet ovat tulleet Euroopan puolentoista vuoden aikana ihmisiä on paljon, mutta silti puhutaan 0,2-0,3 prosentista Euroopan väestöä. Jos me nyt tunnemme, että meidän identiteettimme, me elän, elintapamme on uhattu, no, kun 0,3 prosenttia väestöä on tullut tälle lisää, niin ehkä, emme ole, ehkä meidän identiteettimme ei ole kovinkaan vahva. Tätä olisi mahdollisesti syytä pohtia. Euroopan unioni tai täsmällisemmin sanottuna jäsenvaltioiden hallitukset, eli neuvosto, jotka tällä hetkellä ovat siellä kokoontuneita 28 yksityishenkilöä, ovat täysin kykenemättömiä pääsemään mihinkään sopimukseen. Tällainen suuntaus on todella surkea nähdä, kuinka on helpompaa heidän mielestään te- tehdä sopimuksia diktaattoreiden kanssa kuin Euroopan unionin johtajien keskuudessa. On siis tällainen suuntaus, että ongelmat ulkoistetaan. Kun emme kerran itse pysty sopimaan Euroopasta politiikasta, niin ulkoistetaan ongelman Turkille, Eritrealle, Sudanille, Libyalle ja muille hohtaville esimerkkeille demokratian ja ihmisoikeuksien lipunkantajille. Neuvosto tai hallitus, hallitusten johtajat, joskus komission avustuksella on sanottava, helpostikin lähtevät näistä Euroopan perussopimusten puitteista erilleen, koska se on hyvin helppoa. Sitten ei mitään demokraattisen valvontaa eikä mitään oikeussuojaa toimia eikä, eikä vastuuvelvollisuuksia, kun toimitaan perussopimusten ulkopuolella. Hallitusten ja valtioiden johtajat, kansalliset poliitikot mieluummin kertovat kauhutarinoita ihmisille siitä, kuinka pelottavat ulkomaalaiset valtaavat maamme ja sitten sanovat, että kyllähän me teemme nyt ihan oikein, kun meillä on tällainen alueella nämä vastaanotto. Me autamme, me autamme heitä siellä omissa maissaan. Tämä on oikein hyvä. Annamme heille vähän rahaa ja kaikki on hyvin. Haluaisin teiltä vähän kysyä, kun olen kuullut hallitusten edustajilta, että nämä Turkkijärjestelmät tai esimerkiksi järjestelmät, joista on puhuttu hyvin vähän, kuten se, että 90 miljoonaa on alennettu Libyan rajavartijoille tai 100 miljoonaa Eritrean ja Sudanin diktaattoreille. Näitä pidetään menestystarinoina. Haluaisin teiltä kuulla, kun te puhutte eurooppalaisille kansalaisille äänestäjille, mitä tämä, miltä tämä käytännössä näyttää, tämä mm, paikan päällä ottaminen? Pidättekö sitä mahtavana menestyksenä? Okay, thank you very much. May I ask... Kiitos paljon. Voisinko itse esittää kysymyksen? on meillä paljon kiinnostavia vieraita usein, mutta ei usein vieraita, joilla on tällainen mielenkiintoinen tausta YK ja Kanada. Kävimme Kanadassa vähän aikaa sitten tutustumassa tilanteeseen. Ja samalla ymmärrätte Euroopan unionin tilannetta. Tämä kuultiin edellisestä puheestanne. Minulla olisi siis kysymys juuri perspektiivistä. Olen itse siirtolainen, tämä ei ole uutinen ehkä täällä kaikille. Tulin EU-hun Intiasta, joten ymmärrän erittäin hyvin, miten suhtaudutaan EUn ulkopuolelta tuleviin. Tiedän myös, mitä mahdollisuuksia on niille ihmisille, jotka eivät ole valkoisia. Ja puhuitte hyvin rehellisesti muukalaisviasta. Hyvin suoraa puhetta tätä mieltä olen. Eli aina on vastustusta, kun ihmiset ovat vähän erilaisia. Kanadassa näin me emme varmaankaan täydellistä tilannetta, mikä maa ei ehkä ole täydellinen. Melko täydellinen kuitenkin. Tuomarit. No, te olette kaikki samanlaisia. Meillä on täällä toinenkin. No, joka tapauksessa aika täydellinen, mutta ei ihan täydellinen kuitenkaan. Mutta mikä on ero? Miten voidaan muuttaa näkemyksiä? EUssa monet ovat niin hermostuneita siksi, että, ja tämä kuulen siitä, mitä edustaja Enetfeld juuri sanoi, että alueemme on melko pieni. Baltian maissa ei ole paljon maahanmuuttajia – minkälainen tilanne on Keski- ja Itä-Euroopassa. Emme voi ottaa enempää, syntyy konflikteja, turvallisuusongelmia. Kaikkea tällaista painetta, joka perustuu kansalaisten kantoihin, rasismiin, vastustukseen. Mihin proaktiivisiin toimiin läntisessä maailmassa voidaan lähteä, jotta näitä käsityksiä voidaan muuttaa? niin, että päästäisiin tilanteeseen, jossa ihmiset ymmärtävät, että maahanmuutto on myös välttämätöntä. Mainitsitte sen puheessanne, mutta fakta nyt vain on se, että kaikkea politiikkamme ei ajeta tämän ajatuksen mukaan. Välisen maahanmuuton keinoja oikein ole. Sinistä korttia työstämme tällä hetkellä. Lähes kaikki jäsenvaltiot vastustavat tätä. Meillä ei ole paljon tällaisia laillisia reittejä, maahantulon reittejä Joten vaikka monet meistä, myös sellaiset, jotka ovat täällä salissa tänään, työstävät monia näitä vähän edistyksellisempiä asioita, niin tärkeimpänä näkyvät kuitenkin nämä rajoittavat valvontatoimet, joita ehkä monet haluavat, mutta kysyisin esimerkkinä Kanadan kaltaisesta maasta, että siellä nähtiin, että ihmisten käsitys oli ehkä vähän paremmassa tasapainossa, että – siinäkin on arvo, että on tiettyä maahanmuuttoa. Eikä ajatella ainoastaan valkoisia maahanmuuttajia, vaan eri kulttuureista tulevia. Ja haluaisin kysyä teiltä, mikä kantanne on siihen, miten proaktiivisesti hallitusten tai kansalaisjärjestöjen pitäisi toimia, kenen, miten tämä toimii? tällaisen kysymyksen, kun olette nähneet vähän eri järjestelmiä. Haluaisiko joku vielä esittää kysymyksen? Barba Hiruli niin saapui, mutta voimme ehkä toisen kierroksen vielä järjestää, jos haluatte. Jos vielä muut haluatte esittää kysymyksiä. Katerina. Katerina Cinici. Io sono il giudice di cui si parlava prima. Minä olen tuomari, johon viitattiin aikaisemmin. No, lähestulkoon täydellisähän me olemme vitsinä, tämän sanon. Olen näihin kokemuksiin törmännyt myös tuomarin ominaisuudessa. Italiassa, ennen kaikkea Sisiliassa, josta minä olen kotoisin, on koettu muuttajien tulo Siis Sisiliassahan on ollut monenmoista valloittajaa historian mittaan ja me olemme tottuneet vastaanottamaan tulijoita. Nyt kun kyse on maahanmuutosta, maahanmuuttajista, jotka tulevat rannoillemme, he tulevat Välimeren kautta dramaattisissa olosuhteissa, lautoilla, veneissä – he tulevat äh, konfliktitilanteista, vainon alta, aivan epäinhimillisistä oloista. He tulevat Välimeren yli ja puhuisi melkomoisista epätoivon matkoista. Äh, haetaan toivon mahdollisuuksia ja paetaan epätoivoisia olosuhteita. Me olemme siis joutuneet tähän tilanteeseen omassa maassani Meillä on hallitus, paikalliset instituutiot, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan tulijoita, löytämään resurssit vastaanotolle. Ei pelkästään silloin, kun on kyseessä hätätilanne, silloin kun ihmisiä saapuu, vaan annetaan jatkuvaa apua ja tukea ja tuetaan integraatio- ja kotoutumisprosessia. Erityisesti täytyy mainita alaikäiset yksin matkustavat. Maani tekee aivan valtavasti tällä rintamalla. Sitten on eurooppalaisia valtioita, jotka rakentavat muureja, vaikka nyt ei sitten fyysisesti, niin eivät halua vastaanottaa tulijoita. Ja olen kyllä tästä aika lailla hämilläni. Esittäisin hieman saman kysymyksen kuin Claudio esitti joka liittyy Englantiin. Joillakin valtioilla on tottumusta, on historiaa ja avoimuuden henkeä. Ja sitten on taas toisia maita, joilla ei ole tällaista kokemusta. Miten voisimme saada nämä maat entistä enemmän mukaan? Niin kuin totesitte, eh, maahanmuutto voidaan nähdä haasteena tai myös eh, mahdollisuutena. Eh, minä olen sitä mieltä, että kaikki haasteet voidaan kyllä kääntää myös mahdollisuuksiksi, jos, jos vain katsontatapa on oikeanlainen. Kenties poliittisesti Euroopassa on puutetta nimenomaan siitä, että nähtäisiin asiaa ikään kuin oikeassa valossa. Virkit mainitsi jo tämän. On tiettyjä huolia, pelkoja, pelkoa erilaisuudesta. Pelätään, että maamme vallataan, pienet kaupungit, kylät vallataan, työpaikat menevät ja niin edelleen. Miten me voisimme päästä poliittisesti näistä ongelmista ylitse ja eteenpäin? Me pyrimme tekemään mahdollisimman paljon tilanteen helpottamiseksi ja miten muut saadaan tähän mukaan, jotta Euroopassa saataisiin sellaista solidaarisuutta, joka ei ole pakkosolidaarisuutta. On ikävää, että olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen, että on jäsenvaltioita, jotka eivät halua avata oviaan. Solidaarisuus on aivan erilaista, jos kyse on pakkosolidaarisuudesta eikä autenttisesta, aidosta äh, vastaanotosta. Miten voisimme poliittisesti saada aikaiseksi oikeanlaisen vaikutuksen niin, että tämä haaste saadaan käännetyksi mahdollisuudeksi. Thank you, Katarina. Kiitos, Katarina. Tämä Dublinin umpikuja kysymys on tietenkin yksi keskeinen ollut jo pitkään valikunnassa ja nyt emme etene mihinkään tällä hetkellä. Ja Barbara Spinelli lopulta. Kiitoksia puheenjohtajan. Pahoittelen, kun tulin näin myöhässä tähän kokoukseen. Olin muissa tehtävissä mahdollisesti. Minun kysymykseni on täällä jo esitettykin. Haluaisin kysyä näistä palautussopimuksista, erityisesti palautuksista Libyaan. Kysymykseni teille YK edustajana on seuraava. Mikä on YK kanta koskien rajavartijoiden kouluttamista Libyan rannikoilla. Eilen vai toissapäivänä YK erityisedustaja Martin Kobler, Libyan erityisedustaja, sanoi, että hän on äärimmäisen huolissaan tästä päätöksestä, joka koskee Libyan rajavartijoiden koulutusta. Ja hän kertoi meille, Euroopan parlamentin jäsenille, että käykääpä vain katsomassa YouTubessa – niin näette kuinka siellä maahanmuuttajia Libyan rajavartijat kohtelevat nämä, joille on annettu tehtäväksi palauttaminen. Maahanmuuttajia todella, taikka näitä siirtolaisia heitetään mereen tai palautetaan Libyan perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja kansainvälisten yleissopimusten vastaisesti. Olen hyvin huolissani tästä. Italiahan on aivan etulinjassa tässä operaatiossa, joka koskee Libyan rajavartijoiden koulutusta. Haluaisin tietää teidän kantanne. Pahoittelen, jos tämä kysymys on jo esitetty. No, Barbara, there was... Ei, Baba, kyllä siihen viitattiin, mutta ei noin hyvää kysymystä vielä esitetty. Hyvä. Ja meillä on ulkosuhdehallinnon edustaja Knutsen myös, joka voi vastata näihin kysymyksiin, joita esitettiin myös eilen. Selvä. Nyt, jos Louis voisi vastata ja tietenkin muut vieraamme myös. Voisiko pyytää meitä vastaamaan näihin kysymyksiin ja kommentteihin meidän jäseniltämme. Thank you very much. Um, very interesting. Kiitos. Oikein mielenkiintoisia näkemyksiä ja huolia noisi esille. Joihinkin voin yhtyä, en tietenkään kaikkiin. En käsittele kysymyksiä erillisinä, vaan yritän vastata yleisellä tasolla. Politiikan toteuttaminen silloin, kun ihmiset ovat tässä tukena, niin ei ole kovinkaan vaikeaa. Kenties konkreettisten tointen määritteleminen voi olla hankalampaa, mutta yleisesti tämä on varsin helppoa. Hyvin vaikeaa taas on saada aikaiseksi sellainen johtajuus, joka todella vie asioita eteenpäin. Eli johtajien tulisi johtaa myös yleistä mielipidettä. Silloin kun kyse on esimerkiksi ammatillisesta arviosta tilanteen äh, suhteen, niin sitten julkinen mielipide voi mennä väärään suuntaan. Ymmärrän, että demokratiassa tämä täytyy huomioida, mutta ei pidä kuitenkaan antautua niin, että jos yleinen mielipide on väärässä, niin sille pitäisi antautua. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä. Minulla on esimerkiksi kuolemanrangaistuksesta oma näkemykseni, monimoisesta yhteiskunnallisista kysymyksistä, jotka aiheuttavat jakolinjaa, minulla on näkemyksiä. Mutta johtaja-asemassa täytyy pyrkiä toimimaan tiedon pohjalta ja täytyy myös osata ohjata yleistä mielipidettä. Jotkut syystä tai toisesta eivät suostu taivottelulle, eivätkä halua sitä. Faktat ja tiedot eivät tässä auta, jotta he etenisivät oikeaan suuntaan. Se siitä. No nyt käsillä olevasta kysymyksestä. En usko, että me voimme jäädä odottelemaan huomattavaa narratiivin muutosta niin, että julkinen mielipide lähtisi toimimaan oikeaan suuntaan. Nyt tarvitaan johtajuutta. Sellaista johtajuutta, joka osaa toimia niin, että voidaan ylittää väärinkäsitykset ja, ja harhakuvat. Meillä ei ole niin paljon kollektiivista tietoa, että voisimme jokaisen pienen julkisen politiikan elementin tältä pohjalta korjata. Meillä ei ole kaikkia parhaita käytäntöjä maailmanlaajuisesti kerättynä kaikista aiheista. Näin ollen täytyy tukeutua yleisiin periaatteisiin. Eurooppa tässä historiallisessa vaiheessa olisi järkevä, jos se toimisi niin, että se toimisi eh, historiallisen kokemuksen pohjalta. Kyse on vapauden ja vaurauden mantereesta. Ei tämä ole mitään onnenkauppaa, vaan kyse on poliittisista valinnoista, kun politiikka pohjautuu ihmisoikeuksille. Nyt on oikein hyvä aika pohtia perusteellisesti tätä haastetta ja näitä periaatteita. Minä en ole täällä luennoimassa kenellekään. Te varmasti olette paremmassa asemassa, kun kyse on teidän ongelmien ratkaisusta – Voin sanoa samat sanat latinalaisen Amerikan kollegoille, joilla on monenmoisia haasteita edessään. Joskus toki ne näyttäytyvät eri valossa kuin, kuin täällä Filippiineillä, Indonesiassa, Bangladesissa. Suuri osa väestöstä, eli eh, ennen kaikkea naiset, lähtevät ulkomaille, Persianlahden maihan ennen kaikkea. Siellä 80 prosenttia väestöstä on ulkomaisia työntekijöitä. Tämä ongelma näkyy hyvin eri tavoin eri paikassa. Te olette parhaita ratkaisemaan omat ongelmanne, mutta ei teillä ole sitä mahdollisuutta käytössänne, että jäätte odottelemaan, että julkinen mielipide kääntyy teidän tueksenne. Teidän tulee vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen. Tarvitaan sellaista politiikkaa, joka pohjautuu faktoille. Niin kuin sanoin, me olemme kaikki historiamme tuotteita. Puhun teille nyt kansainvälisesti toimivana virkamiehenä, en niinkään kanadalaisena, en ole täällä Kanadan hallituksen edustajana, mutta olen pitkälti tulosta omasta historiastani. Äh, sanoin, että olemme lähestulkoon täydellisiä. Ihan oikeasti tarkoitan sitä, että emme ole täysin täydellisiä. Aina on sanottu, että Kanada on ainoa maa maailmassa, jossa voi voittaa vaalit äh, maahanmuuttomyönteisellä viestillä. Ei tämä johdu siitä, että me olisimme jotenkin syntyneet ylemmiksi kuin kaikki muut. Meillä on laaja maa alueellisesti, meillä on paljon väestötarvetta, meillä on pitkä historia maahanmuutosta, sekä ma- pakolaisia että myös muita maahanmuuttajia maahamme on tullut. Me olemme hiljan kokeneet menestyksekkään reaktioon, kun monet paikalliset yhteisöt ovat vastaanottaneet pakolaisia. Esimerkiksi on sponsoroitu perheitä suurilla rahasummilla, erityisesti syyrialaisia pakolaisia. Tämä oli oikein onnistunut hanke. Kaikki kokivat tämän hyvänä hankkeena. No realistisesti sanottuna, me olemme voineet tällaisia menettelyjä toteuttaa niin, että ihmisiä on siirretty ulkomailta meille. Eihän kukaan sieltä uimalla sieltä Atlantin yli ui tai pohjoiselta alueelta ui. Meillä on vain yksi maaraja, jota koskaan ei ole kyseenalaistettu. Tämäkin näyttäisi olevan hieman muuttumassa näin aikoina. On hyvin vaikeaa vertailla tilanteita keskenään ja luennoida ihmisille, mitä pitäisi tehdä tai mitä ei saisi tehdä. Emme ole täydellisiä eh, yhdessä asiassa. Kerronpa tästä tarinan. Viime viikolla Kanadan, kanalaisessa sanomalehdessä oli juttu yrityksistä Montrealissa, suurista yrityksistä ja jokunen suuri kansalaisjärjestökin oli tässä mukana. Ne tekevät työtään huontaisella alalla ja journalistit tekevät omaa työtään ja havaitsivat, että jotkut henkilöt, jotka tekevät eh, työtä yrityksessä siivoojina yöaikaan. Eli sitten kun me lähdemme töistä, niin siivoojat tulevat siivoamaan toimistoja, tyhjentävät ruokakoreja ja siivoat vessoja. Ja sitten yritykselle maksettiin kilpailukykyistä palkkaa ja sitten havaittiinkin, että yritys palkkasi paljon niin sanotusti laittomia maahanmuuttajia. Yritys ei ollut tästä tietoinen. Minä en ollut paikalla, kun artikkeli julkaistiin. En tiedä mikä ihmisten reaktio oli, mutta ainakin tämän jutun sävy oli sellainen, että näitä laittomia maahanmuuttajia ei tästä syytetty, vaan miten voimme edelleenkin hyväksyä sellaisen järjestelmän, että on pimeä, harmaa talous, joka sallii, hyväksyy tällaisen väärinkäytön. Sanoisin, että tämä on aivan oikea reagointitapa ja tilanne täytyy tämän suuntaisesti korjata. Minulle kerrottiin tilastotietoja, numeroja, joista en ollut tietoinen. Mm. Ensinnäkin tämä Global Compact-aloite suuntautuu pidemmälle. Ei kannata koko maailmanlaajuista yhteisöä koota yhteen tämän aiheen tiimoilta ja yrittää ratkaista ongelmaa, joka on toteutettavissa vain kahden vuoden aikajänteellä. Meidän on pohdittava ihmisten liikkuvuutta – vuosikymmenten jänteellä niin, että meillä on paremmat välineet, joilla voimme tätä prosessia hallita. Eihän tämä täydellistä tietenkään ole. Edelleenkin on väärinkäyttäytyjiä, ihmiskauppiaita, huijareita, mutta tätä täytyy minimoida ja sitten taas myönteisiä maahanmuuton aspekteja tulisi maksimoida. Historiallinen konteksti on sellainen, että ihmisten liikkuvuus määrällisesti on ollut varsin vakaata. Olemme kuulleet numeroista 2,9-3,5 prosenttia. Se vaihtelee tällaisessa haarukassa kutakuinkin. Kun kyse on todellisista luvuista, niin ihmisiä on entistä enemmän, koska maailmanlaajuisesti ihmisiä on enemmän. Eli 3 prosenttia ihmisistä on liikkeessä, ja tämä on konkreettisesti enemmän ihmisiä. Tämä on se todellisuus, joka meillä on edessämme. En minä tiedä ollenkaan onko seitsemän miljoonaa afrikkalaista siellä valmiina tulemaan Eurooppaan. En, en minä tiedä, onko näin. Mutta jos näin on, niin kyllä tämä kalpenisi siinä valossa, kun muistamme, että Libanon on ottanut vastaan 25 prosenttia pakolaisia suhteessa omaan väestönsä. Eli pitää muistaa globaali näkymä. En minä sano, että tämä olisi mikään hyvä esimerkki. Mutta kun katsomme, mitä Libanonissa on tapahtunut ja tapahtuu tällä hetkellä, niin on sama asia, jos koko Kanadan väestö yön yli kävelisi Yhdysvaltoihin. Puhumme samasta suuruusluokasta lähestulkoon. Täytyy muistaa globaali konteksti, kokonaiskuva. Mitkä ovat ne toimivat politiikat, joilla voimme tähän tilanteeseen tarttua? No sitten seitsemän miljoonaa afrikkalaista, ovatko he valmiina tulemaan Eurooppaan? Se, mitä me tiedämme maahanmuutosta, on se, että suurin osa liikkuvuudesta tapahtuu sisäisesti. Ihmiset liikkuvat oman maansa sisällä ensisijaisesti, ja sen jälkeen liikkuvuus on alueellista. Etelän sisällä tapahtuva muuttoliike on aivan valtavaa. Yhä useammat maat eivät ole enää ainoastaan lähtömaita, kun esimerkiksi keskustelee afrikkalaisten kumppaniemme kanssa, niin on hyödyllistä, jos keskustelemme myös siitä, että nämä maat ovat useissa tapauksissa myös kohdemaita, eivät pelkästään lähtömaita. Näissäkin maissa on niin sanottuja laittomia maahanmuuttajia, joita yritetään palauttaa lähtömaihinsa tai yritetään tehdä heidän asemansa lailliseksi. Ei voi edetä vain stereotyyppien pohjalta, eli mikä on perinteisesti ollut lähtömaa, mikä kohdemaa. Ihmisten liikkuvuus on tällaista kiertoliikettä jatkuvassa kehityksessä. En oikeastaan voi puhua mistään vapaaehtoisesta tai pakollisesta solidaarisuudesta. Aina täytyy muistaa konteksti pakolaisyleissopimuksessa on kuitenkin sellaiset juridiset takeet, jotka usein jäävät huomiotta. Yleissopimuksen mukaan henkilö, joka pakenee vainoa, on oikeutettu saamaan suojaa toisessa maassa. Jos jää odottelemaan muita oikeudellisia vaihtoehtoja, niin todennäköisesti henkihän siinä menisi jo. Pakolaisyleissopimus lähtee siltä oletukselta, ikävä ilmaus tämä taakanjako, mutta kyse on vastuunjaosta tai taakanjaosta, miten sitten ilmaistaankin. Ei olisi kovinkaan monta syyrialaista, jotka lähtisivät kävelemään ja tulisivat kävelemällä eh, Kanadaan. Eh, totta kai he ovat kävelleet naapurimaihinsa. Miksi maantieteellä pitäisi olla eh, määrittelyoikeus siihen, kuka on siinä sijassa, että hänet voidaan pelastaa Voisi toivoa, että solidaarisuus toimisi kahteen suuntaan. Me aika ajoin aina tarvitsemme muiden apua. En kommentoi tätä nyt Euroopan kontekstissa. Nämä kysymykset ovat pitkälti Euroopan unionin sisäisiä kysymyksiä. Muistuttaisin, että Nobelin äh, rauhanpalkinnon voittajakin varmasti tämän kyllä ansaitsi palkintonsa siis. Sitten tiettyjä faktoja, joihin en voi tässä vaiheessa sanoa juuta enkä jaata. Ne eivät kuulu mandaattiini sinällään. Minä olen käsitellyt aihetta useampia kuukausia ja on monia faktaseikkoja, joihin en tässä vaiheessa voi äh, todeta juuri mitään miltä nämä vastaanottokeskukset näyttävät. Kenties iom kollegallani niin on enemmän kokemusta kentältä, ruohonjuuritasolta, mutta politiikan tasolta, ainakin juridisesta näkökulmasta, se, että vastuu ulkoistetaan, niin se ei ole mikään hyväksyttävissä oleva itsensä vapauttamiskeino, vaan vastuunkanto täytyy toteuttaa. Äh, kahden viikon kuluttua toivottavasti ymmärrän hieman paremmin tätä meri, meripelastus, rannikkovartioiden koulutuskysymystä. Nyt en voi tieto pohjalta, tietojeni pohjalta asiaa kommentoida tämän enempää. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon, Luis. Lotte, haluaisitko kommentoida lyhyesti ehkä tuota kohtaa, olisiko se hyväksi. Yksi edusta edellisessä konferenssissa oli se, suoraan sanottuna tarvitsemme enemmän yhteistyötä täällä valiokunnassa ulkosuhdehallinnon kanssa. Ja se oli eilinen yksi tärkeä seikka, joka tuli esiin. Barbara Spinelli erityisesti esitti kysymyksen. Voisittekohan vastata? Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kyllä. Varapuheenjohtaja korkeudustaja Mogherini taisi käsitellä näitä aiheita eilen, kun kysyin näistä ulkoisista EU-siirrospolitiikan aspekteista. Muutama seikka. Me olemme kovasti mukana koko salakuljettamisen ihmiskauppakysymyksissä, kun lopulta ihmisistä tulee näin uhreja, maksavat valtavia rahasummia. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, oli kyse sitten ihmiskaupasta tai salakuljetuksesta. Me olemme mukana monissa toimissa, olemme tuhota liiketoimintamallin, joka salakuljettajilla on. Merellä tehdään työtä Afrikossa tietyissä maissa – kapasiteetin rakentaminen. Olemme viranomaisten kanssa yhteistyötä, pyrimme rakentamaan siellä instituutioita, jotta voidaan tuhota nämä järjestäytyneen rikollisuuden joukot, jotta ihmiset, jotka haluavat parempaa elämää, eivät joudu näiden rikollisjoukkojen uhreiksi. Tämä on tärkeä osa työtämme, prioriteetti. Teemme yhteistyötä sitten Libyan tai muiden maiden kanssa. Kokonaisvaltainen holistinen lähestymistapa. Kyllä, se on meillä käytössä. Kyse ei ole vain siirtolaisuudesta, vaan siirtolaisuus nähdään kokonaisuutena kumppanin ja prioriteettimaiden kanssa, tässä tapauksessa Afrikassa. Puhumme yhteisistä tavoitteista, kumppanimaiden tavoitteista, meidän tavoitteistamme. Hmm. Tämä uusi lähestymistapa puitekumppanuus. Tätä olemme selittäneet useat kerrat, enemmän ehkä ulkoisuuden valiokunnassa. Mutta pyrimme tekemään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa paremmassa yhteistyössä, tasapainossa. Katsomme heidän huolenaiheitaan, etujaan, missä he haluaisivat tarkoitan sitä rahaa nyt tukena, missä asiantuntemusta lisää ja onko muita politiikan aloja, joiden kautta voitaisiin näyttää, että ei aina keskitytä ainoastaan siirtolaisuuteen. Se ei riitä, jos halutaan edistystä. Ja paljon opimme siitä, mitä miettiin New Yorkin, New Yorkin julkilausumaan varten. Ja kaikki nämä temaattiset kuulemiset ovat tärkeitä. Näin löydämme myös uudenlaista kumppanuutta maiden kanssa. Mainitsin Afrikan, mutta tarkoitan myös muita maailmankolkkia. Ja nämä ovat näitä oppeja, joita olemme saaneet. Katsotaan, että pitäisi ehkä keskittyä enemmän heidän tarpeisiinsa etuihinsa. Ja sama koskee näitä siirtolaisuuden perimmäisiä syitä. Tämä on hyvin monimutkainen rakennelma, miksi ihmiset lähtevät. Ilmasto, ehkä kuten nähdään Brysselissä tänään, turvallisuus, tulevaisuuden näkymät, ruokaturva. Me tarvitsemme paljon lyhyen aikavälin toimia. Niitä ajetaan jos tällä hetkellä. Kyllä niitäkin tarvitaan, kun ajatellaan jäsenvaltioiden tilannetta, mutta tarvitsemme toimia myös keskipitkä ja pitkällä aikavälillä. Pelmästyt. Silloin voidaan katsoa pidemmällä aikavälillä. Meillä on erityisrahasto, jonka kautta voidaan auttaa. Ja nyt olette mukana tässä eurooppalaisessa rahastossa, jossa saataisiin paljon yksityistä rahoitusta, houkuteltaisiin investoijia, alueellisia toimijoita, että voidaan luoda työpaikkoja. Ihmiset haluavat työpaikkoja turvallisuutta. Tämä on osa pitkän aikavälin näkymiä, jotka vaikuttavat meidän strategiamme. Myös YK on varmasti. Lähdön syyt ovat tärkeä osa tätä työtä. Ja sama on, kun meillä on huippukokous Afrikan unionin kanssa tänä vuonna ja koko narratiivi tämän huippukokouksen aikana liittyy työpaikkojen luomiseen. Ihmiset ehkä ovat liikkeellä, mutta jos voisivat valita, monet mieluummin kyllä varmasti jäisivät kotiin. Siirtolaisuus on ihan luonnollista. Jotkut haluavat tulla tänne, eikä siinä mitään, mutta monet haluaisivat ehkä jäädä kotiin – Joten pitää pohtia, miten voidaan luoda työpaikkaa, parempia elinoloja. Pitkän aikavälin suunnitteluun liittyy tämä. Ja sitten julkinen diplomatia, viestintä, kyllä, käsitykset ovat tärkeä asia. Kyse ei ainoastaan luvuista, vaan tämä on hyvin tunteenomaista monissa jäsenvaltioissa. Tarvitsemme faktapohtaista tietoa, mutta vaikka tietoa olisi, niin aina ei pystytä näitä käsityksiä, että ihmisillä on muuttamaan. Tämän hyvin tiedätte. Libyasta. Hyvin epävarma tilanne. Ja se, mitä pyrimme nyt tekemään, on, että pelastetaan elämää. Elämä, se on erityisen tärkeä. Ensin pelastetaan ihmishenkiä, suojellaan ja sitten pyritään luomaan mahdollisuudet elää tulevaisuudessa. Ja koulutusosio rannikkovartioston osalta. Tämäkin on tärkeä asia. Tämä perustuu pitkälti oikeuksiin. Rannikkovartiosta, Libyan rannikkovartiosta. Nyt käydään tätä ihmisoikeuskoulutusta. Tässä on integroitu lähestymistapa mukana ihmiset, jotka ovat jo koulutettuja ja mukaan lähtee myös valoja tulevaisuudessa, kun rannikkavartiosto aluksien käyttää. Joku mainitsi tuon 90 miljoonaa Libyan erityisrahastoon, joka niin voi sanoa siitä lisää, mutta koko ajatus tässä on se, että pyritään turvaamaan ihmisten elinolot niissä keskuksissa, joita on jo olemassa, jos siellä paikalla jo ovat tarjoamme ruokaa, sanitaattitiloja, turvaa, suojaa, jota tarvitaan siellä paikan päällä surkeassa tilanteessa ja pyrimme saamaan heidät pois sieltä. Ja toinen asia on tietenkin se, että huolehditaan siitä, että heti kun ihmiset Libyaan tulevat ja heidät on pelastettu, niin pitää huolehtia mahdollisimman korkeasta suojasta. Libyassa ja tietenkin tämä liittyy toimiin paikan päällä, mutta ainakin on huolehdittava siitä, että heitä kohdellaan inhimillisesti ja kunnioitetaan niitä oikeuksia, joita heillä on. Puheenjohtaja keskeyttää. Voisinko pyytää, oliko Sofiin Feltillä ja Barbaralla vielä lyhyet kommentit? Anteeksi, että keskeytän tällä tavalla. Liittyykö se tähän Libyan kysymykseen? Suoraan sanottuna, kun sanot, että se, mitä te sanotte, on aivan kun toisesta maailmasta, kun sen esitys, jonka kuulimme pari vuotta sitten Lääkärit ilman rajojen järjestöltä, joka on ainoa järjestö, joka siellä on paikalla. Suoraan sanottuna me saimme heiltä sellaisen eh, kuvan, että, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä te täällä sanotte. Siellä on puhdas helvetti päällä. 90 miljoonaa euroa olemme antaneet. Olen muuten aika skeptinen libyalaisten rajavartijoiden ihmisoikeuskoulutuksesta. Onkohan nämä rahat nyt hyvin käytetty? Jos nyt vaikka sanotaan, että emme ota näitä ihmisiä, emme vie näitä ihmisiä takaisin Libyaan kuolemaan, vaan sanotaan, että ihan vain keskustelussa sanotaan, että otetaan heidät tänne ja käytetään 90 miljoonaa euroa siihen, että, että he voivat täällä kunnolla elää. Tai vaikka lähetään heidät takaisin sitten alkuperämaahansa näillä rahoilla. Vaikuttaa siltä, että puhumme nyt kahdesta aivan eri asiasta. Selvä Barbara ihan lyhyesti ja sitten jatketaan. No, eh, Minä en ole ollenkaan tyytyväinen komission edustajan vastaukseen. Haluaisin siteerata sitä, mitä herra Kobler sanoi koulutuksesta, rajavartiosta, rannikovartioston koulutuksesta – Libyan rannikkovartioston koulutus on tärkeää ja YK on osallistuminen Sofia-operaatioon on tärkeää. Eihän tämä tarkoita sitä, että koulutuksen jälkeen kaikki sujuisi hyvin. Kun menette katsomaan YouTube-videota, niin siellä libyalaiset äh, rannikkovartijat nakkaavat ihmisiä mereen. Ja YouTubesta minä itse olen katsellut näitä filmejä siellä rannikkovartijat ampuvat aseellansa äh, pakolaisia. En ole tyytyväinen teidän antamanne vastaukseen. Olen pahollani. Siis, um... Niin, pyytäisin monempia käyttämään vielä puheenvuoron. Molemmat kollegat halusivat esittää näitä kommentteja. Olen kuullut monilta Liben jäseniä tätä samaa. Kun ulkosuudenhallintoon ei ole jatkuvaa yhteyttä, niin halusin antaa käyttää nämä puheenvuorot, kun olen kuullut tämän huolen jäseniltä usein. eikö niin ensin. Olkaa hyvä. Briefly because, uh... Aivan lyhyesti. Olemme hyvin tiukasti Libyassa mukana, emme ole koska sieltä lähteneetkään, niin olemme äh, päivittäin siellä näissä pidätyskeskuksissa mukana IOMstä. Tiedämme kyllä, mistä on kysymys. Yritän nyt olla niin rehellinen kuin vain voin. Ensinnäkin päivittäin Libyassa meillä on edessämme erilaisia mahdottomia valintoja. Kaikki valinnat ovat aivan mahdottomia. Jos minun pitäisi valita niistä jotakin, jos nyt puhutaan omasta maastani Italiasta, en haluaisi valita näistä yhtään mitään, mutta ei kyseessä ole Ita- Italia, vaan Libya. Tämä heti alkuun. Joka päivä meidän on siis yritettävä toimia ja tehdä päätökset niin, että päätöksemme olisi vähiten vahinkoa aiheuttava. Toiseksi niin me emme myöskään kouluta ketään rajavartijoita, olemme siellä pisteessä, jonne ihmiset puretaan aluksesta. Meillä ei ole mitään tekemistä tämän kouluttamisen kanssa sinänsä, lukunottamatta joitakin, jotakin ensiapukoulutusta, etsintä- ja pelastuspalveluja varten. Kaksi viikkoa, kolme viikkoa sitten puolet Euroopasta Euroopan poliittiset johtajat ja sanomalehdet valittivat se, siitä, että kansalaisjärjestöt pelastavat maahanmuuttajia Libyan rannikolta. Heitä kutsuttiin Välimeren taksikuskeiksi ja heitä syytettiin siitä, että he auttavat ihmiskauppiaita ja että itse asiassa heille jopa ihmiskauppiaat maksaisivat. Jopa tämän kansalaisjärjestö, jonka mainitsitte, Save the Children, Lääkärit ilman rajoja, tällaiset suuret järjestöt olivat myös kohteena. kun tällainen Libyan rajavartijoita, on myös että heidän oma toimintansa, kun he pelastavat näitä ihmisiä. Kysymyksenä on, mitä sitten teemme, mikä on vaihtoehto. Meillä on nyt nämä kansallisjärjestöt, jotka toimivat siellä taksina Libyan rajavartioihin liittyy paljon ongelmia. Se on totta. Mitä sitten teemme? Kuinka vältämme, että, mä, että nämä siirtolaiset kuolevat tuonne mereen. Jos kukaan ei siellä toimi, niin ihmiset ihan taatusti menehtyvät sinne. Eli nyt on sitten päädytty mahdollisesti kyseenalaiseen äh, raja ratkaisuun ja haluamme vähentää ihmisten kärsimystä. On totta, että siellä on paljon väärinkäytöjä, mutta on myös äh, 60 000, jotka on tuotu takaisin ilman, että heitä on heitetty mereen tai ammuttu sinne. Yritetään siis vähentää, minimoida, minimoida ihmisten kärsimystä. Toiseksi yritetään auttaa ihmisiä mahdollisimman paljon pidätyskeskuksissa, IOM, kansainvälisessä siirtolaisjärjestössä ja YKssa. Me vastustamme näitä ja pyrimme pyrimme puhumaan sen puolesta, että päästäisiin eroon näistä pidätyskeskuksista, mutta tällä hetkellä Libyan lainsäädännön mukaan äh, laittomat viran, maahanmuuttajat pannaan pidätyskeskuksiin. Emme pidä tästä, mutta näin se nyt vain on. Tämä muuten on se periaate, joka liittyy juuri tähän äh, maahan, laittomien maahanmuuttajien kriminalisoitujen, joka muuten on periaate, jota käytetään myös monissa Euroopan maissa ja myös Euroopassa pidätetään näitä laittomia maahanmuuttajia. Me puhumme tätä vastaan, mutta joskus täällä tehdään samoin. Yritämme siis minimoida kärsimystä näistä keskuksissa ja sitten toisekseen ei ole, Euroopasta ei palauteta ketään Libyaan. Ne, jotka, nämä henkilöt oli siis pelastettu Libyan alueelle, siis he ovat edelleen Libyan alueella, mutta on paljon vapaaehtoisia palautettuja palauttamisia pidätyskeskuksista ja muu, muilta libyoista um- alkuperämaihin. He tulevat meidän ja YK e- e- eniten eteen ja sanovat, että haluamme palata kotiin. Onko tämä ihanteellista? No ei todellakaan. Libya ei ole mitenkään ihanteellista tilanteessa myöskään. No, jotta nyt puhutaan selkeästi, reagoin Knudsenin e, ulkosuojelun edustajan kommentteihin. Ymmärrän kyllä, mitä sanotte, mutta minä kommentoin ulkosuhdehallinnon edustajan kommentteja ja hänen kauttaan 28 jäsenvaltion johtajien kommentteja. Eli tässä vain ikään kuin hoidetaan seuraamuksia, mutta puhun nyt niistä, jotka ovat poliittisessa vastuussa näistä asioista. Komissio, ulkosuhdehallinto, jossain määrin tehän ette tietenkään ole näistä päätöksistä suoraan vastuussa, mutta tavallaan olette osavastuussa. No nyt te sanotte, että no onhan tämä vähän ongelmallista, mutta asia hoidetaan ja koulutaan, koulutetaan rannikkovartioita ja niin edelleen. Eli tähän minä tartuin. Ambrosikin vahvistaa sen, että tilanne on aika järkyttävä. Hyviä valintoja ei ole. On siis tämä kuilu sen puheen välillä, että todetaan, että auttaminen paikan päällä on hyvä asia. Ja sitten toisaalta realiteetti on aivan toinen, eli kuilu vallitsee näiden todellisuuksien välillä. Barbara. Sophie, kollegat, Barbara. Tämä on minun kauhea työni, aina kun tämä on niin tärkeä kysymys. Annoin teille uuden puheenvuoron. Kyllä varmasti kaikki tietävät, miten tärkeää tämä on myös ulkosuhdehallinto. Tämä nyt tuli tällaisena esiin, mutta tämä on kriittisen tärkeä kysymys. Meillä on 12. päivä yksi päivä tätä etsintä- ja pelastustyötä varten. Louis Harbour kutsuttiin puhumaan koko maailmasta ja kaikesta ja sitten päädytään puhumaan Libyasta. Tämä on vähän epäreilua kaikille. Me emme pääse nyt ihan kaikkien kysymysten ratkaisuun. Meidän olisi pitänyt päättää tämä kohta jo kymmenen minuuttia sitten. Toivon, että ymmärrätte, että emme voi jatkaa. Etsintä- ja pelastusseminaari 12. päivä heinäkuuta. Silloin keskustellaan perinpohjaisesti. Toivon, että kaikki pääsevät paikalle silloin näistä aiheista keskustellaan silloin. Tarkastetaan vielä ohjelma. Toivon, että kaikki pääsevät paikalle, jotka voivat puhua näistä aiheista. Joten Louis Brin olisi pitänyt lähteä jo jonkin aikaa sitten, mutta sain hänet jäämään tänne, jotta pystyn kiittämään oikein sydämellisesti tästä läsnäolestanne olemme mukana tässä prosessissa, ja lähde lukemaan tätä. Ja kiittäisin myös asiantuntijoitamme tietenkin. Me seuraamme tätä prosessia varmasti ja muita valtuuskuntamatkoja järjestetään varmasti meidän valiokunnastamme ja muista. Kiitos oikein paljon, että olitte täällä läsnä. Haluaisin kiittää Lotte Knudsenia ulkosuhdehallinnosta läsnäolosta ja IOMn Ambrosia myös totta kai. Jatkamme tätä keskustelua erityisesti heinäkuun 12. päivää. Keskustellaan ohjelmasta vielä. Kiitos oikein paljon kaikille vieraille. Kiitos, tämä oli aivan mahtava osio. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegat, että osoititte mielenkiintoa tätä esityslistan kohtaa kohtaan. So colleagues, I know this is... Kollegat, tiedän, että aikataulu on kovin tiukka. Meillä on lyhyt kokous ja tiedän, että ihmisten pitää lähteä kotiin, joten jatketaan kohtaan kymmenen. Saamme tässä tutkimuksen esittelyn Violetta Moreno Lax Queen Mary yliopistosta Lontoosta ja Natasha Thun Oxfordin yliopistosta. Tämä on koordinaattoreiden pyytämä kertomus päätöksistä, joita tehtiin vuonna 2015. Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimet. En puhu tämän pidempään, koska on selvää, mistä on kyse, joten annan suoraan. Onko teillä PowerPoint-esitys? Tavalliseen tapaan kyllä, PowerPoint-esitys. Olkaa hyvä. So, thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia hyväli valiokunta. On ilo olla täällä tänään. Meillä on tämä sisäisten siirtojen tutkimus, jonka olen tehnyt libe Ennen kuin menen näihin äh, tosiasioihin koskien äh, sisäisten siirtojen järjestelmää, haluaisin lyhyesti esitellä nämä tärkeimmät asiat. Tässä on kolme tärkeää päätöstä. Kaksi niistä hyväksyttiin välittömästi sen jälkeen, kun 2015 kesällä koko järjestelmä romahti 2016 on toinen kolmas teksti, joka koskee tätä EU-Turkin sopimusta. Nämä yhdessä pyrkivät siihen, että 160 000 henkilöä sisäisesti siirrettäisiin, että helpotettaisiin Italian ja Kreikan painetta määräaikaa 26. syyskuuta, joka on lähestymässä kovaa vauhtia, 2017 siis nyt vain 10 prosenttia on tähän mennessä eh, sisäisesti eli 90 prosenttia vielä, vielä täyttämättä tässä eh, yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska ovat jääneet pois Irlanti on mukana. Jako mm, kriteerissä otetaan huomioon väestö ja BKT ja työttömyysluvut ja eh, 2010-2014 vastaanottoponnistelut. Kaikki, jotka tulevat eh, niin, siis mukana olevat ovat ne kansallisuudet, joista 75 prosenttia on hyväksytty turvapaikanhakijoiksi aikaisemman ajanjakson aikana. Ja tässä oli aika vaikea ennakoida, mitkä kansalaisuudet eh, voitaisiin ottaa huomioon seuraavalla kaamulla eri jäsenvaltiot ovat eh, suoritunut tähän epä, aika epätasaisesti, joka on johtanut siihen, että eh, Puola, Unkaria ja Tsekkiä vastaan komissio aloitti rikkomusmenettelyn. Nämä maat joko avoimesti vastustivat koko järjestelmää tai, eh, tai hyväksyivät päätökset hyvin vastahakoisesti alun perin. Tässä nämä numerot. No. Katsotaan, mitkä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet järjestelyä aika hyvin ja mitkä taas eivät. Malta on ainoa maa, joka toistaiseksi on täyttänyt velvollisuutensa. Prosenttiosuus on siis 100 prosenttia. Kaikki muut jäsenvaltiot toistaiseksi eivät ole vielä tässä tilanteessa. Sitten assosiaatiomaat, nekin ovat toimineet varsin hyvin, Suomi ja Irlanti ovat oikealla tiellä. Jotkut muut jäsenvaltiot ovat toki oikea suuntaiset toiminnot, mutta eivät ole vielä tavoitteessa. Sitten tällä kalvolla ne maat, jotka eivät ole suoriutuneet niinkään hyvin, on sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole sisäisillä siirroilla siirtäneet yhtään muut siirtolaista. Eli Itävalta, Unkari, Puola, Tsekin tasavalta 0 prosenttia velvollisuudesta. Sitten jäsenvaltioita, esimerkiksi Ruotsi, joka yleensä toimii varsin hyvin ja vastuullisesti tällä alalla, mutta Ruotsi ja Itävalta ovat saaneet osittaisen poikkeuksen. Tämä kenties selittää, miksi ne eivät tällä, tässä taulukossa ole menestyneet niinkään hyvin. Ja seuraavassa kalvossa perusteluja hyvälle ja huonolle suoriutumiselle. Olemme keränneet tietoa, haastatteluja, tutkimuksia kansallisista yhteyspisteistä ja kansalaisjärjestöistä. Olemme havainneet, että ensinnäkin poliittinen tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta sisäiset siirrot toimisivat. Aivan niin kuin kollega jo mainitsi, Visegrad-maat alusta saakka vastustivat kovasti tätä päätöstä. Ne eivät ole siis suoriutuneet myöskään täytäntöönpanosta. Ja tämä pohjautuu sille, että poliittista tukea ei ole ollut. Ne maat, jotka ovat lähteneet mukaan, ovat myös suoriutuneet hyvin. Tämäkin osoittaa sen, että poliittinen tuki on tärkeää. Sitten vakavia ongelmia on ollut hallinto- ja vastaanottokapasiteetissa. Jotkut maat, jotka ovat 2015 saaneet paljon hakemuksia, eivät ole suoriutuneet niinkään hyvin, ovat jääneet jälkeen vastaanottokapasiteetissa – Tähän liittyy myös yleisempi dynamiikka. On sellaisia maita, kuten esimerkiksi Suomi, joka vuonna 2015 vastaanotti paljon hakemuksia. Lisän kasvu oli suurta ja ne, nämä hakemukset on käsitelty niin nopeasti, että on voitu käyttää näitä vastaanottopaikkoja myös sisäisiin siirtoihin ja Suomihan on menestynyt tässä, menestynyt tässä aika hyvin. Sitten on haavoittavassa asemassa olevia hakijoita, ennen kaikkea alaikäisiä monet jäsenvaltiot ovat todenneet, että ei, heillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia vastaanottaa heitä. Ja sitten on ollut myös turvallisuusuhkiin liittyviä käsityksiä. Tällaiset tapaukset on jätetty sisäisten siirtojen ulkopuolelle. Jäsenvaltiot käyttävät tällaisia perusteluja hyvin laajasti, jotta hakijoita voidaan jättää pois. Tämä on tietysti ongelmallista ennen kaikkea, että nämä maat eivät ole antaneet mitenkään perusteita, miksi kyseiset hakijat jätetty järjestelmän ulkopuolelle. No sitten Italia ja Kreikan ongelmiin tietysti on tiettyjä ulkoisia haasteita, esimerkiksi mm, sitoumuksia on saatu riittämättömästi, siirrot ovat toteutuneet hyvin hitaasti ja turvatarkastuksia on käytetty liiallisesti. Valmistautumisessa koordinoinnissa on ollut puutteita kansallisten viranomaisten taholla paikalliset menettelyt ovat olleet hyvin monimutkaisia. Esimerkiksi Kreikassa keskittyminen on ollut hyvin äh, suurta. Äh, hakemuksia on ollut vaikea saada käsittelyyn ja toisaalta taas paikalliset äh, paikallinen käsittelykin saattaa olla liiallista ja hakemuksen kohtalo riippuu pitkälti alueellisista toimintatavoista. Mm, vaikutukset turvapaikanhakijoihin ovat olleet vakavia hakijat eivät ole saaneet tietoa hakemuksestaan niistä maista, joihin he voisivat siirtyä. Ja heidän saamansa tiedot pohjautuivat pitkälti esimerkiksi Wikipediaan tai jäsenvaltioissa ilmestyviin artikkeleihin. Turvapaikanhakijat eivät ole saaneet tietoa esimerkiksi muutoksen hausta, oikeussuojakeinoista. He eivät käytännössä saaneet tietoa, eivät voineet olla mukana tässä prosessissa. He eivät edes välttämättä tienneet, mihin maahan heitä ollaan siirtämässä. So I'm taking over. Ja minä jatkan puheenvuoroa. Sisäisten siirtojen järjestelmän lisäksi katsoimme hotspot-lähestymistä, joka syntyi ad hoc. Sen ei ollut tarkoitus alun perin tukea sisäisten siirtojen järjestelmää. Alun perin oli tarkoitus katsoa ehdokkaita sisäisen siirron osalta, mutta EUn sopimuksen jälkeen fokus on siirtynyt siirtolaisuuden hallintaan ja rikosten estelyyn. Kyse on eri toimijoiden osallistumista. Frontex on kovasti enemmän esillä kuin muut ehkä virastot, joiden pitäisi dominoida paikan päällä. EAS uh, e on ainoa, joka on mainittu ja jolla on tehtävät selkeästi määriteltynä näiden siirtolaishallintotiimien kautta profiliointi, debriefaus ja niin edelleen. Frontexilla on siis tärkeä rooli, koska kyse on siitä, miten määritellään kansalaisuus, mutta muitakin virastoja siellä on ollut ja tällä on vaikutus sisäisiin siirtoihin. Europol ja Eurojust taistelevat järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, mutta auttavat myös päätösten tekemisessä ja näin ylitetään toimivalta ja sun asetukseen verrattuna. Oikeusasiamies tällä hetkellä tutkee EASON toimia Kreikassa. Se, että ei ole kunnollisia EUn oikeuspuitteita on ongelma, koska työnjako ei ole selvä. Ja siksi, että ei ole selkeitä mahdollisuuksia saada oikaisua, jos on hoidettu tehtävät väärin tai rikottu ihmisoikeuksia. Ajattelen valvontamahdollisuuksia, joita ilmeisesti esimerkiksi tällä valiokunnalla on. Ja nämä toimivat samanaikaisesti kuin Dublinin järjestelmä. Jos ajatellaan Dublin tapauksia, niitä on enemmän kuin siirtyneitä. Siksi oletamme, että yhteis kahden järjestelmän välillä pitäisi muuttaa, jotta voidaan vastata perustarpeeseen. Ei ole montaa kalva enää puheenjohtaja. Monta kysymystä miksi tämä pitäisi ottaa osaksi yhteistä turvapaikkajärjestelmää, vaikka siinä on ongelmia suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, niin järjestelmän olemassaolo olisi jo poliittisesti tärkeä aikaansaannos. Näin saataisiin EUn ensimmäinen no, toimi sillä tavalla, että toimitaan solidaarisesti ja pyrittäisiin toteuttamaan Lissabonin uudistusta, joka tarkoittaa sitä, että siirretään – artiklan 80 mukaan solidaarisesti. Siksi Dublinin uudistus on tarpeen. Kuitenkin suurimmat ongelmat pitäisi ensin oikeasti, että järjestelmä voisi toimia niin, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja toteutetaan Lissabonin tavoitteita yhteisestä turvapaikkajärjestelmää, joka noudattaa Geneven yleissopimusta ja muita, jotka liittyvät suojeluun. Keskeiset ongelmat mainitsen vain viisi. Ensimmäinen olisi se, että ei täysin sitouduta järjestelmän jäsenvaltioiden puolelta. Ja tämän johta perusteettomiin kieltoihin, liiallisiin turvallisuusselvityksiin, kuten täällä on jo aikaisemmin todettu. Ja tämä hidastaa ja haittaa koko järjestelmän tehokkuutta. Kokonaispake sellainen, jossa olisi rangaistukset ja toisaalta palkinnot, joilla palkitaan hyvä toiminta, olisi hyvä ajatus. Ei niin, että täysi rikkomusmenettely, joka yleensä tulisi liian hitaasti. Siksi olisi parempi, että saadaan tällainen kannustimien paketti, jotta kaikki noudattaisivat suunnitelmaa. Toiseksi pakolaisten oikeudet, perhekysymykset ja lapsen oikeus olisi saatava nämä säännöt sisäistettyä kaikkiin tuleviin järjestelmiin. Olisi otettava huomioon myös siihen, että luotetaan järjestelmään eikä karata sen alta. Tarvittaisiin EU-välineitä. Jos teillä on kysymyksiä, voimme vastata niihin myöhemmin. Kolmanneksi sanoisin, että ei ole määritelty selkeästi kaikkien toimijoiden roolia ja tehtäviä. Tämä kysymys on ratkaistava. Muuten ei voida koordinoidusti vastata, syntyy sekannusta ja liikaa byrokratiaa. Tämä on keskeistä. Ei tilkkutäkkiä, jossa määritellään yksittäisten virastojen erilliset toimivalla, niin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Tarvittaisiin kattava asetus, jossa on yhteinen visio. Se olisi paljon parempi investointi. Ja neljännes kritiikin kohta on huolehdittava siitä, että noudatetaan lainsäädäntöä, perusoikeuskirjaa ennen kaikkea. Siksi tarvitaan valvontajärjestelmä oikeusukeinot. Näitä pitäisi pohtia, eikä pitää itsestäänselvyyksinä. Ja kaikkein ratkaisevin seikka lopuksi e, sisäisen siirron järjestelmän institutionalisoiminen, ja ajatellaan vastuun jakoa, toisen kuin mitä Dublin – ehdotuksessa, tällä hetkellä on komission ehdotuksessa. Tulevan järjestelmän tulisi luoda rakenteellinen järjestelmä, jolla voidaan jakaa pakolaiset, eikä tällainen hätäjärjestelmä kuin tällä hetkellä. Sisäistä siirtoa ei pitäisi nähdä poikkeustapauksena hätätilanteessa, vaan tässä pitäisi saada rakenteellisempaa solidaarisuutta, jotta sopimusten artikla 80 voisi toteutua Euroopan unionissa. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Aika ei ole paljon, joten annan heti puheenvuorot kollegoille. Sitten ei voinut olla tänään paikalla, mutta haluaisitko käyttää puheenvuoron? Ja sitten kysymyksiä tästä kertomuksesta. Barbara Spinelli. Eh, Haluaisin todella kiittää tohtori Moreno Laksia tästä esityksestä. Hän on todellinen mestari tässä aiheessa. Lähes kaikki hänen kirjoittamansa tekstit ovat minulle todella jalustalle asetettavia, tällaisia tärkeitä viiteasiakirjoja. Minusta oli hyvän tärkeää tämä, että sanoitte Dublinin siirroista ja palautuksista Italian Näitä siis näyttää olevan, vaikuttaa olevan 2-3 kertaa enemmän kuin sisäisiä siirtoja toiseen suuntaan. Haluaisin sitten teille kysymyksen koskien tuomioistuimien päätöksiä, jotka koskevat Italiaa ja Kreikkaa. Ja näissä tuomioissa pyydettiin, että ei Dublinin nojalla siirrettäisi turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia ihmisoikeuksien nojaten. Haluaisin esittää teille hyvin viattoman kysymyksen. Kuinka tuomioistuinten päätökset on vain ohitettu? Toinen kysymys on asia, jota korostatte tutkimuksessa, ja se koskee sitä, että perheen yhdistämisellä ja todella perheen yhdistämisellä pitäisi olla aivan prioriteettiasema. Aivan välittömästi olisi, olisi todella Dublinin mukaisesti ne perhe, perheen yhdistämiset järjestää hiljattain kuitenkin tuli esille Saksan ja Kreikan hallitusten välinen sopimus, jonka nojalla tuhat kunta pakolaista, jotka olivat jo saaneet aseman, joka mahdollisti perheenyhdistämisen, niin ei kuitenkaan tässä onnistunut. Saksassa ei voitu, voitukaan tätä perhettä yhdistää. tai joka tapauksessa menettely oli äärimmilleen hidastettu. Tästäkin haluaisin esittää kysymyksen. Meillä on tämä perusoikeus, joka koskee perheiden yhdistämistä. Miten voi olla mahdollista? Miten tämä voitaisiin... Miten, miten voi olla, että poliittisista syistä johtuen tällaista laillista velvollisuutta ei noudateta. En ymmärrä mistä muusta syystä nimittäin Saksassa olisi näin toimittu ja olisi, olisi pakotettu Kreikka hyväksymään tällainen mm, tällaisten nämä perheenyhdistämiset ja nämä maahanmuuttovirrat, jotka oli kuitenkin alaissa taattu. Thank you, Barbara. And... Kiitos. Barbara. Edustaja Versia. Oui, à mon tour, je voudrais... Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä tutkimuksesta. Haluaisin kysyä, oletteko toteuttanut pelkästään juridisen tutkimuksen vai oletteko käyneet paikan päällä havaitsemassa tilannetta, havainnoimassa tilannetta? Oikeastaan kolme kysymystä haluaisin esittää. Tässä Tutkimuksessa korostatte haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaa ja niitä ongelmia, joita jäsenvaltiolla näyttäisi olevan ottaa vastaan tällaisia henkilöitä. Minulla on omat tietoni. Niiden pohjalta näyttäisi, että Kreikassa ne ihmiset, jotka ovat nyt jumissa saarella, ovat ennen kaikkea tätä haavoittuvassa asemassa olevaa ryhmää. Voitteko yhtyä tähän toteamukseen ja jos kyllä, niin miten voisimme toimia niin, että nämä ihmiset saisivat suojelua, kun otamme huomioon heidän kokemansa tien väylän, niin ihmiset todella kärsivät sekä psykologisesti että muutoin. Ja näyttää siltä, että nyt olisi valmisteilla sopimus. Ja tämän sopimuksen pohjalta nämä vaikeassa asemassa olevat henkilöt, jotka ansaitsisivat suojelua, voitaisiinkin sitten palauttaa. Heillä on kuitenkin kansainvälisiin sopimuksiin perustuva oikeus suojaan. Sitten mainitsitte äh, muutoksenhakua, vetomuksia. Näyttää siltä, että entistä enemmän äh, annetaan vaihtoehdoksi näille henkilöille se, että he voisivat hyötyä niin sanotusti vapaaehtoisesta paluusta. Melkoisia sanavalintoja tässä käytetään. Taikka sitten he luopuisivat kaikista mahdollisuuksista käyttää oikeussuojakeinoja hakua. Voitteko vahvistaa tällaisen tilanteen? Pitääkö tämä paikkaansa? Näyttäisi siltä, että Euroopan komissio on solmimassa sopimusta joka painostaisi Kreikkaa tällaisiin kuvioihin, jotka näyttäisivät olevan jossain määrin äh, sen vastaisia, mitä Kreikan sisäministeri täysistunnossa muun muassa on todennut. Oletteko kuullut puhuttavan tästä toimintasuunnitelmasta? Jos kyllä, niin minkälaisia vaikutuksia sillä teidän mielestänne on asianomaisten oikeuksiin? And, uh, Katerina Kiitos ja Katarina Chinichi viimeinen kysymys, kun meillä on vielä yksi kahta esityslistalla tämän jälkeen. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Tori Marino Aksia tästä erittäin kiinnostavasta tutkimuksesta. Minä olen italialainen, joten tunnen kyllä olevani asianmainen tässä asiassa omassa maassanikin on puutteita toiminnassa, mutta kaikilla tasoilla on ponnisteltu valtavasti niin, että voidaan ottaa vastaan niin valtavat määrät maahanmuuttajia. Italian tulee erityisesti Sisilian rannikolle, olen itse sisilialainen. Uskon, että vaikka ongelmia onkin ja välillä on hyvin pitkiä aikoja tarvittu asioiden käsittelyyn. Uskon, että Italia on kuitenkin tehnyt valtavasti työtä erityisesti koskien näitä haavoittuvia ryhmiä, alaikäisiä, erityisesti yksin tulevia alaikäisiä. Aivan lyhyesti esitän kysymyksen. Te viittasitte täällä aivan oikein Dublinin asetuksen uudistuksiin ja sanoitte, että tätä odotamme, no sitä odotamme kaikki. En kuitenkaan voi olla olematta hieman hämilläni tästä uudistuksesta, jota odotamme. Oletteko sitä mieltä, että tämä uudistus tällaisena kuin se on suunniteltu voisi todella tuoda tukea Kreikalle ja Italialle, eli maille, jotka ovat ottaneet suurimman taakan maahanmuuttajien tulosta. Minä olen tässä hieman epäileväinen ja viittan erityisesti alaikäisiin ja yksin tuleviin alaikäisiin. Minun mielestäni kaikilla rintamilla koskien turvapaikanhakijaa ja perheenyhdistämistä ja siirtoja ja muuta. Heillä pitäisi olla prioriteettikanava. käsittelisitte tätä asiaa myös Dublinin asetuksen uudistusten kannalta. Kiitoksia. Kiitos, Katarina. Ja Moreno Laksa, haluaisitteko vastata? Kiitos. Kiitos oikein paljon kaikista kysymyksistä ensimmäiseen kysymykseen. Edustaja Spinelli Dublinin siirrot suhteessa sisäisiin siirtoon. Tässä on kaksi Strasbourgin päätöstä. Tadakel, Sveitsi ja It- Sveitsi suhteessa Italian. Ja sitten Belgia-Kreikka tapaus. Jos oikein tulkittu ja toimittaa, niin itse asiassa pitäisi keskeyttää tämä järjestelmä ainakin alaikäisten yksin liikkuminen ja perheiden yhdistämisen osalta. Miksi näin ei käy? No, valitettavasti ihmiset eivät aina tiedä asioista, kuten Natasha sanoi, eikä aina esitettää tätä muodollista pakolaishakemusta siellä järjestelykeskuksessa ja silloin mikään ei ole oikein pätevä tai sitten pitäisi olla yhtä kekseliäs kuin yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin tietyssä tapauksessa. Muuten ja järjestelmän ulkopuolelle se ei puolusta. Perheiden yhdistämisen osalta se on keskeisin kriteeri Dublinin kakkosen alla. Emme tarvinneet sisäisen siirron järjestelmää perheiden yhdistämisen ylipäätään. Se on priori- prioriteetti tässä tai tärkeämmässä asemassa, koska samassa artiklassa 7 vai 8 perusoikeuskirjassa, en ole ihan varma, mutta perusoikeuskirjassa oikeus perheeseen ja yksityiselämään yhteisen tuomioistuimesta on esimerkki, jotka osoittavat, että tämä on tärkeämpi, kun ajatellaan perheiden yhdistämistä, joka on lapsen edun mukaista ja puhutaan myös linkeistä yksin matkustavien lasten osalta ja että humanitaarista lauseketta pitäisi avokätisesti käyttää perheiden yhdistämistapauksissa, joten oikeudellista syytä mielestäni ei ole Dublinin siirtojen hidastamiseen, kun ajatellaan perheiden yhdistämistä. Ehkä tässä on ideologinen tai ainakin poliittinen syy, joka löytyy taustalta, tämä viiveen taustalta. Sitten käyttämämme menetelmä tutkimuksen osalta ja jätän tämän Natashalle. Ja sitten siihen, että ihmiset jäävät jumiin Kreikan saarille järjestelykeskuksiin EUn Turkin sopimuksen jälkeen tämä on ymmärretty. Ja se on Kreikan lainsäädännössä. 2016 on tehty päätöksiä, jotka täytäntöönpanevat sen, mikä olisi tuntunut olevan mukana Turkin EU-sopimuksessa ja sen täytäntöönpanossa. Siellä on kuitenkin tietty määräpäivä. Ihmiset, jotka tulivat järjestelykeskuksiin 24.2016 jälkeen, heille ei anneta mahdollisuutta tähän järjestelmään, vaan he ovat EU-Turkki-sopimuksen kohteita. Joka tapauksessa tämä rikkoo EU-lainsäädäntöä. Sekundäärinen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta tällaisen päivämäärän määrämisen, jonka jälkeen tietty järjestelmä pätee. eu Turkin sopimus ei ole säädös, eikä sillä pitäisi olla mitään merkitystä, kun ajatellaan EUn sisäisen siirron järjestelmän, joten tämän eu sopimuksen käyttö, jotta muutetaan selkeää lainsäädäntöä sisäisen siirron – tekstissä rikkoo EUn lainsäädäntöä. Järjestelykeskuksissa, jos ajatellaan Strasbourgin tuomioistuimen kantaa MSS tai muissa direktiiveissä esimerkiksi turvapaikka, menettely, niin kyse on palautuksesta. Vuonna 2000 kuusi puhuttiin jo palauttamiskiellosta Strasbourgin tuomioistuimen päätöksessä. Eli ihan sama, onko Turkki nyt paratiisi vai ei. Nämä ihmiset ovat haavoittuvaisessa asemassa. He eivät selviä matkustamisesta, tällaisesta siirrosta, joka toteutetaan pakkoeinoin. Näin riikottaisiin lainsäädäntöä sitä ei pitäisi hyväksyä. Ja sitten näiden lomakkeiden allekirjoittaminen, jossa ihmiset luovuttavat oikeutensa. Tässä kyllä käytetään jäsenvaltion oikeutta väärin, jos on lukenut artiklan 54 perusoikeuskirjassa, niin tämä on aivan selvä asia. En voi kommentoida toimintasuunnitelmaa. Lopulta Italian toimet. Italia on tehnyt paljon enemmän kuin mitä voidaan pitää reiluna osuutena, jos ajatellaan toimintasopimuksen artikla 80 ja solidarisuuslauseketta sittavana määräksenä. Italia on tehnyt paljon enemmän kuin mikään muu maa, paitsi Kreikka. Joten ei pitäisi vaatimalla vaatia nyt näitä toimia Italialta ja Kreikalta. Minut ehkä onnistet, ymmärrettiin väärin kun puhun Dublinin uudistuksesta. Se ei ole myönteinen uudistus. Siinä on paljon takapakkia, kun ajatellaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Yksi myönteinen seikka siinä saattaisi olla, jos tämä osa ehdotusta säilyy, että siinä sisäinen siirto tulee pysyväksi osaksi yhteistä Euroopan turvapaikkajärjestelmää siinä on edelleen tämä kriisimentaliteetti olemassa sen sijaan, että esitettäisiin tätä tällaisena mekanismina, joka on siellä, että voidaan siirtolaistaakkaa, turvapaikkataakkaa jakaa tasaisesti kautta Euroopan unionin. Jos uudistuksen jotain myönteistä liittyy, niin se oli se, että tämä sisäisten siirtojen järjestelmä tulee sinne normaaliksi EUn turvapaikkajärjestelmässä. Muuten olette aivan oikeassa Dublin 4, jos se hyväksyttäisiin, vaatisi, että suoja muualla olisi parempi. Eli ajatellaan suhteessa EUn turkkisopimukseen muuten järjestelykeskuksessa olisi vaihtoehto kaksi Italiaa ja Kreikka tekisivät tiukan työn, kuten ne ovat tehneet kriisin aikanakin. Joten jotenkin näin tulisi tästä järjestelykeskusjärjestelmästä, jonka piti olla siirtymäkausi, tulisi normi. Ja nähtäisiin, että kansainvälisen suojelun suojelu jäisi tässä syrjään. Se on ihan paradoksaalista. lanne, jos menetelmään voidaan palata, niin – Ihan lyhyesti, totta kai, Natasha. Um, briefly on the methodologies. Aivan lyhyesti metodologiasta. Minä toteutin haastatteluja kansallisten yhteyspisteitä ja kansallisjärjestöjen kanssa näissä maissa, jotka toteuttavat sisäisiä siirtoja. Saimme palautetta, että jäsenvaltiot eivät esimerkiksi voineet sisäisesti siirtää alaikäisiä tai muita haavoittavia ryhmiä, koska ei ollut sopivia fasiliteetteja. Näihin tietoihin meidän täytyy vain luottaa, koska se mene jäsenvaltioilta. Olisi kuitenkin hyvä tarkistaa, onko tämä tekosyy vai onko todella tilanne tällainen. E, eikö ole riittäviä mahdollisuuksia vastaanottaa haavoittuvia ryhmiä? tämän sisäisen siirtojärjestelmän puitteissa vai mitä tässä oikeastaan tapahtuu? Italiassa ja Kreikassa toteutettiin myös viranomaishaastatteluja, kansalaisjärjestöjen haastatteluja, yritettiin saada mukaan myös pakolaisia, mutta ei tietenkään käyty paikan päällä pakolaiskeskuksissa esimerkiksi. Be... Kiitos paljon. Tiedän, että voisimme jatkaa, kun kyse on loisto tutkimuksesta voisimme puhua syvällisemmin, mutta valitettavasti meillä on vielä yksi asia ja meidän on puhuttava tästä aiheesta, väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta. Kiitos kuitenkin tästä. Tämä oli suureksi avuksi. Toivon, että kollegat voivat hyötyä siitä, että politiikkaosasto on tehnyt niin hyvää työtä. Saittekin kiitoksia edustaja Espineliltä, joka seuraa teitä tarkkaan ja tämän parempaa kehumista ei pääsekään nauttimaan. Kiitos oikein paljon. Toivottavasti voimme palata tähän tulevaisuudessa. Kunskaa Keller on paikalla myös. Kiitos oikein paljon. Kiitos kollegat. Suuret kiitokset kollegoille, jotka ovat täällä esityksestä loppuun asti. Mielenkiintoinen lausunto. Kiitos, että jäitte loppuun asti ja kiitos Maite Ruis. Lausuntoluonnoksen käsittely. on omaisesti 5. heinäkuuta ja työohjelmassa 2017 komissio tutkii sitä, voitaisiinko ajatella horisontaalisesti EUn tasolla väärinkäytösten paljastajien suojelua. Komissio toteuttaa vaikutusten arviointia tällä hetkellä ja avata kuulemista vuoteen 2017 loppuun asti. Juuri valiokunta työstää valiokunta-aloitteista mietintöä tällä hetkellä välikäytösten paljastajien suojelusta. Ja valiokuntamme antaa tärkeän lausunnon tähän. En puhu pitkään. Annan heti esittelijälle Maitelle puheenvuoron. Hän on odottanut kärsivällisesti ja voinut nyt esitellä lausuntonsa. Bueno, ha sido un verdadero honor. No, minulla oli toki suuri kunnia keskustella tätä edellistä keskustelua. Valitettavasti en ehtinyt koko keskustelua kuuntelemaan, mutta tämä tutkimus oli hyvin tärkeä, joten, joten oli oikein, oikein myönteistä, että pystyn kuuntelemaan tuon edellisen kohdan. Omalta osaltani haluaisin puhua teille siitä, että olisi tarpeen tehdä ripeästi työtä tässä asiassa. Meillähän on täällä työn alla lausuntoluonnos oikeudellisten asioiden valiokunnalle, joka on vastuuvaliokunta, huomioiden viime aikojen skandaalit Snowden niistä Wikileaksiin, LuxLeaksiin ja muihin. On tärkeää, että ne henkilöt, jotka auttavat meitä ja ilmiöntävät tilanteita ja tuovat esille väärinkäytöksiä, e, muistettava, että he ovat suojattomassa tilanteessa, kun he paljastavat näitä tietoja ja tilaisuuksia. Siihen liittyy kostoja, uhkauksia, työpaikan menetyksiä ja pelottelua, koska meillä ei ole lainsäädännöllisiä kehyksiä, jotka suojelisivat heitä. Meillä on myös joidenkin rikosten osalla on kansan rajatylittävä luonne. Nämä liittyvät vero, kiertoveropetoksiin ja, ja korruptioon. Ja tätä varten meitäkin tämä asia koskee ja siksi yritämme tehdä asialle jotakin. Parlamentti on usean kertaan jo keskustellut siitä, että olisi tehty, tehtävä työtä kansallisella ja Euroopan tasolla, jotta voitaisiin suojella näiden ihmisten oikeuksia ja turvata turvalliset, turvalliset paljastuskanavat. Meillä oli panavaliokunnassa ja jurissa eilen kuulemistilaisuus juuri tästä. Yhden asian haluaisin täällä todeta. Tunnen jo aika paljon henkilöitä, jotka ovat tällaisessa suojattomassa tilanteessa johtuen siitä, että he ovat auttaneet meitä ja toimittaneet meille tietoja äh, näitä tällaista asioista. Esimerkiksi Espanjan lentokentällä oli kyseessä tilanne, jossa ihminen neljän vuoden ajan valitti tilanteesta, jotka liittyvät vammaisten ihmisten liikkumismahdollisuuksiin siellä – ja komitea, joka tätä analysoi, niin on, on nyt vuosia tehnyt työtä, mutta tämä henkilö, joka antoi nämä tiedot, on nyt sitten irtisanottu. Tämän tapaisia tilanteita meillä on tiedossa ja ne, jotka ovat, joilla on eniten kansalaisrohkeutta, kuten tämä kyseinen henkilö, joka paljasti väärinkäytöksiä ja, ja toi esille esimerkiksi tällaisia äh, vammaisimmat matkustajien kohdistuvia väärinkäytöksiä tietoon, niin kyllähän meidän on tiedettävä, että meidän vastuunamme on puolustaa niitä, joilta tätä kansallisrohkeutta löytyy. Meidän on myös tehtävä työvaliokunnalle kuuluvien toimivaltuuksien sisälle perusoikeuksien ja kansalaisvapauksien suojelun alalla. Tämä lausunto keskittyy viestinnän luottamuksellisuuteen, tietosuojaan ja oikeussuojaan, koska nämä ovat mukana Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Meidän olisi har- harmonisoitavaa nämä esimerkiksi tapaukset tarvitaan horisontaalista lainsäädäntöä komissiolta ja turvallisia valistuskanavia, ja kun kyseessä on tilanteet, jotka uhkaavat yleistä järjestystä. Ja me olemme tästä jo keskustelleetkin. Työ ei ole mitenkään helppoa. Meillä on tässä paljon vaikeuksia, mutta joudumme meidän on tehtävä tätä työtä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman ripeästi niin, ettei, ettei tämä asia pitkettyisi ja lainsäätäjät saisivat tässä toimintaa aikaiseksi. Meidän on myös syytä tehdä työtä mahdollisimman hyvässä konsensushengessä. Olen käytettävissä ja olen varma, että voimme tehdä tässä hyvää työtä. Kiitoksia. Thank you, Maite. The legal... Kiitos, Maite. Oikeusperustaan ehkä, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Meillä on yksi väriesittelijä täällä, Dennis de Jong. Dennis? Tai Köstinger? varjoesittelijä, SD varjoesittelijä. Anteeksi, nimeni ei ollut täällä. Ei vaan onhan se täällä. No olen juuri väsymässä tässä vähän tämä torstai-iltapäivä. Oma kollega omasta ryhmästä, SED-ryhmän varjoesittelijä. Pahoittelut ja ole hyvä. Thank you, Chair. Everything is fine and no problem. Kiitos, ei tässä mitään hätää, kollegat. Kiitos oikein paljon tästä luonnoksen esittelystä. Taidamme kaikki olla samaa mieltä siitä, että nyt on korkea aika, että EUn tasolla suojellaan väärinkäytösten paljasta. Ja parlamentti on painostanut komissiota kovasti, mutta komissio ei ole kuitenkaan tehnyt lainsäädäntöehdotusta vielä. Tämä on skandaali mielestäni. Jos ajatellaan, että suuret yritykset voivat aloittaa veronkiertoa ja petoksia ilman mitään sanktioita ja sitten välikäytösten paljastajat joutuvat oikeuden eteen. Tässä on jotain mätää Euroopan unionissa. Väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen rooli. Näin voidaan selvittää väärinkäytöksiä tai rikollista toimintaa. Meidän kannaltamme väärinkäytösten paljastajat ovat ratkaisevan tärkeitä, kun ajatellaan yleisen edun ajamista, avoimuutta, järjestäytyneen rikollisuuden vastaista toimintaa ja veronkierron vastaista toimintaa. Värikäytösten paljastajat ovat keskeisessä roolissa korruption vastaisessa taistelussa, niin että hallitukset ja suuryritykset kantavat vastuunsa. Tässä mielessä väärinkäytösten paljastajat voivat tuoda julki paljon sellaista, sellaista tietoa, jota muuten emme saisi tietoamme. Voidaan lopulta sanoa, että merikäytösten paljastajat ovat keskeisessä roolissa hyvin toimivassa demokratiassa. Väärinkäytösten paljastajien suojeleminen on tärkeää, kun ajatellaan ilmaisun vapautta, ilmaisuvapautta, demokratiavapautta. Olen valmistelijan ehdotuksen kannalla. Väärinkäytösten paljastaja pitäisi harmonisoida EUn tasalla – ja suojella oikeuksia sopivin tavoin. Varjoesittelijänä tuen myön tällaista riippumatonta EUn tahoa, jonka puolen voi kääntyä. On välttämätöntä, että autetaan sisäisiä ulkoisia väärinkäytösten paljastajia, että saadaan tällaista arvokasta tietoa. Lisäksi painottaisi sitä, että väärinkäytösten paljastajat altistuvat suurelle riskille yksityisessä elämässä ja työelämässä joutuvat maksamaan kovan hinnan sekä rahallisesti että mielenterveyden kannalta. Pitäisi ajatella myöskin sitä, miten jonkinlainen korvaus voitaisiin hoitaa värikätesten paljastajille. Ja sitten lopuksi vielä tärkeänä seikkana haluaisin ehdottaa, että Euroopan parlamentin pitäisi antaa tällainen värikätesten paljastajien palkinto. Näin voitaisiin lisätä tietoisuutta väärinkäytösten paljastajien merkityksestä demokratioissamme. Mielelläni teen näistä yhteistyötä valmistelijan kanssa ja toivottavasti löydämme tyydyttävän ratkaisun, jotta voimme hyvin suojella väärinkäytösten paljastajia. Kiitos. Mielenkiintoinen tuo palkintoajatus. Saataisinko se sinne lausuntoon? No enpä tiedä. Kiitos paljon tästä ja Roberta Numelon nimissä, EPPn nimissä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nuno Melo haluaa pahoitella sitä, että hän on tämän päivästä keskustelusta poissa. Hän on varavaliokunnan matkalla Portugalissa tällä hetkellä. Hän haluaisi kiittää esittelijää mietintöluonnoksen esittelystä ja rakentavasta työstä, jotta saataisiin aikaiseksi varjosi esittelijöiden kesken konsensus. Viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja yhteistyön tehostamiseksi varjoesittelemme katsoo, että yksi väline, jonka avulla voidaan taistella korruptiota ja järjestänyt rikollisuutta vastaan, on nimenomaan väärinkäytösten paljastajien tukeminen. Heitä tulisi tukea silloin, kun he paljastavat väärinkäytöksiä. Ja tällä kitketään korruptiota sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Julkisella sektorilla väärinkäytösten paljastajien suojelu voi helpottaa petosten selvittämistä ja myös korruption vastaista työtä silloin, kun kyse on kansallista tai eu intresseistä. On tärkeää, että myös salaista tietoa voidaan tuoda päivänvaloon. Sen takia tämä on hyvä keino saada tietoa korruptiosta ja väärinkäytöksestä. Olemme saaneet tietoa esimerkiksi veronkierrosta ja Panama-paperien vuodot äh, toivat äh, selkeyttä siihen, kuinka tärkeitä väärinkäytösten valjastajat ovat. Kollega Nuno Melo toteaa, että hän on valmis tekemään yhteistyötä esittelijä ja varjoesittelijöiden kanssa tässä tärkeässä aiheessa. Roberta, thank you. Kiitos Roberta. Kiitos, että jäit edustamaan varjoesittelijää tänne. Dennis de Jong, koeryhmän varjoesittelijä. Thank you very much. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. On sanottava ensinnäkin onnittelut valmistelijalle tässä sanamuodot ovat hyvin nokkelia ja hyödy, hyödyllinen asiakirja kaiken kaikkiaan. Minulla on jotakin huomioita, jotka kuuluvat kahteen osaan. Ensinnäkin tämä laajempi konteksti. Minähän olen itsekin esittelijänä talousarvion valvontavaliokunnassa kontin lausuntoa varten – valmistelijana. Meillä on ollut muutamia kiinnostavia kokouksia. Ensinnäkin komissio on tehnyt hyvin selväksi, että siellä tehdään työtä arviointien parissa tällä hetkellä. Ja komissio tulee esittelemään ajattelu, ajatuksensa syyskuussa löydöstensä perusteella. Niin kun ajatellaan tätä jatkuvaa prosessia ja että voitaisiin innostaa komissiota pitämään tätä korkealla agendassa pitäisi ajan asiat päivitettynä. Edelleen talousarvojen valiokunnassa he, helmikuussa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koskee väärinkäytösten paljastajien roolia ja, ja taloudellisten intressien suojaajana Euroopan unionissa. Tuossa päätöslauselmassa oli useita kohtia, joista voisi olla apua tässäkin ehkä niihin voitaisiin viitata eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Esimerkiksi kun määritellään näitä väärinkäytösten paljastajia, minusta on hyvin tärkeää, ettei kyseessä ole ainoastaan tieto, joka on sataprosenttisesti tuttautta, vaan myös tieto, jonka suhteen paljastaja voi järkevästi uskoa, että se on totta. On tärkeää, ettei näitä henkilöitä vielä tuomioistuimen, jos, ne, jos tiedot loppujen lopuksi eivät olekaan totta, mutta näin uskottiin alun perin. Mitä sitten tulee näihin muihin asioihin tässä lausunnossa? Puhutaan näitä paljastuskanavista. On aikaisemminkin sanottu, että pitäisi perustaa riippumaton elin näitä asioita varten. Eilen kuulin Euroopan oikeusasiamieheltä, että hän haluaa tutkia tätä asiaa. Ja yksi tapa, jolla voitaisiin varmistaa, että asiat sujuvat hyvin, olisi antaa rooli oikeusasiamiehelle. Hän suhtautuu tähän avoimesti ja se olisi ehkä syytä panna merkille jollakin tavalla. Sitten mielestäni meidän olisi myös mainita se, että väärinkäyttöisten paljastajat voivat myös olla Euroopan unionin toimielinten työntekijöitä. Hekin tarvitsevat suojelua. Jostakin virastoista on nähty, että mitä suojelua ei ole. Tämä olisi hyvin lyhyen aikavälin toimi, johon olisi ryhdyttävä myös oikeudellisesti, mutta näin ei ole tehty. Se voisi olla hyvä lisäys tekstiin. Sitten en tiedä, miten, miten onko tämä edes oikea paikka tälle, mutta olimme hieman pettyneitä no, kauppasalaisuusdirektiivin osalta juuri siellä väärinkäytösten paljastajien suoja ei ole 100 prosentista ja, ja siihen myös tarvittaisiin siitä myös tarvittaisiin tähän jotakin. Jonkinlainen diplomaattinen sanamuoto, jolla voitaisiin tuohon viitata, olisi hyvä ilman, että siitä tehdään liian ristiriitaista kuitenkin. Kiitos oikein paljon edustaja De Jong. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Kato enää ihan lyhyesti. Kiitos. Kiitos Claude. Todella lyhyesti. Minäkin olen tehnyt työtä KONT-valiokunnassa tämän teeman kimpussa. Italiassa on kokemuksia siitä, että tällaisista henkilöistä voi tulla väärinkäytösten paljastajia. He voivat kertoa tärkeitä tietoja, joista voidaan saada selville esimerkiksi rikoksen tapahtuneen. On korruptiota, petoksia, huomattavia rikoksia, joita voi tällä tavalla selvittää. Haluan kiitellä jo tehdystä työstä, aivan niin kuin kollegatkin, ja varmasti teemme hyvää yhteistyötä. Kyse on myös siitä, että myös organisaatioiden sisältä henkilöt, henkilöitä tulisi auttaa silloin, kun he paljastavat tällaisia väärinkäytöksiä ja rikoksia. Luonnollisesti heitä täytyy suojella ja tukea. Tarvitsemme yhteisen määritelmän väärinkäytösten paljastajille. Kyse on siitä, että meillä on oltava kaikkialla EU-ssa lainsäädäntöä ja he tarvitsevat tätä suojaa, jotta heitä, heihin ei kohdisteta vastatoimia, jos, jotta heidän urallensa ei koidu tästä ikäviä seuraamuksia eikä myöskään henkilökohtaiselle elämälle mitään ikävää. Tähän liittyy toinenkin perustelu. Kun ajattelemme kansalaisia, ja heidän vastuutaan, niin täytyy pystyä palauttamaan kansalaisten luottamus. Mielestäni on hyvin tärkeää, aivan niin kuin esittelijä sanoi, että nopeutamme myös aikataulutusta asian käsittelyssä. Tämä olisi hyödyllistä, jotta voidaan puuttua näihin hyvin vakaviin talousrikoksiin tätäkin kautta. Voin täysin yhtyä tähän työhön, jota yhdessä teemme ja sen tärkeyteen. Trina, so Maite, would you like to... Kiitos, Maite. Vielä loppupuheenvuoro. Ja a todos por... Suuret kiitokset teille kaikille eh, näistä kommenteista. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että 4. heinäkuuta on määrä aika tarkistusten jättämiselle, joten pyydän teitä tekemään tarkistuksia tuomaan panoksenne ja katsotaan, jos voisimme saada hyvät tulokset aikaan. Olen varma, että näin käy. Ja suuret kiitokset todella yhteistyöstä. Hienoa saada näin älykästä keskustelua viimeisen esityslistan kohtaan. Kiitos paljon kollegat. Kiitos, että jäitte loppuun asti henkilökunnalle myös. Kiitokset. Mukavaa viikonloppua. Kiitos oikein paljon. Muut asiat. tämän päättyy kokous. Seuraava kokous 26. päivä kesäkuuta. Kiitos kollegat.